Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi Janakuun mietintö. EUn sotilaalliset rakenteet, nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät. Lambsdorff, olkaa hyvä. Niin puheenjohtaja, ennen kuin alamme äänestää, esittäisin yhden pyynnön puheenjohtajissa ole. Siis kyllä minä nyt itse voin pitää tämän alustuspuheenvuoron. Ei tämä liity äänestyksiin mitenkään, vaan palaisin nyt siihen, miten Irak-keskustelu eilen sujui valiokunnassa. Eli ehdottaisin, että tulevaisuudessa tämmöiset keskustelut käydään niin, ettei tietyt kollegat voi kaapata keskustelua, jotka eivät ole tässä valiokunnassa täysjäseniä tai varajäseniä, ja he ovat valmiiksi valmistelleet puheenvuorot tietyltä kannalta, ja tietysti voi esittää kovia kysymyksiä, mutta eilinen osoitti kyllä sen, että täällä toimittiin epäarvokkaalla tavalla. Ehkä laajennettu puheenjohtajisto voisi olla luova sihteeristön kanssa ja pohtia sitä, millä tavalla tulevaisuudessa tällainen voidaan välttää. Ja haluan sanoa tämän, koska monet kollegat Irak-keskustelun jälkeen olivat aika pöyristyneitä siitä, mitä täällä tapahtui. Ja minä ainakin osittain kyllä ymmärrän tämän pöyristyneisyyden. Kiitoksia. Keskustelemme tästä sitten puheenjohtajistossa, mutta en nyt lupaa, että mitään tulee muuttumaan. Kaikki puheet, jotka olivat paikalla, pari kolme oli sellaista, jotka eivät kuulu tähän valiokuntaan. Me laskimme tämän eilen, koska minäkin mietin tätä asiaa, ja sitten me katsoimme tätä luettelua ja vertasimme puhujaa siihen. Koska minullakin oli sellainen vaikutelma, niin kuin te sanoitte, että se ei ollut ihan asianmukaista. No, koordinaattorien ja ryhmien pitää myöskin hoitaa tämä asia. Ja minä en puutu tähän puheenjohtajana. Se ei voi olla minun tehtäväni katsoa, miksi joku, syy, miksi joku puhuu jostain näkökulmasta. Tietysti kaikilla on poliittinen oikeus osallistua keskusteluun, ja meidän täytyy sitten katsoa, että jotkut, jotka puhuvat vähän vääristä syistä, mutta ei sitä nyt estääkään voi. Emme ihan niin brutaaleja voi olla. Mutta tästä voidaan tosiaan lainaa tuossa puheenjohtajassa, puheenjohtajistossa keskustella, voidaan, voidaanko tämän asian kannalta tehdä jotain. Ja täytyy myöskin sanoa, että olen aika hämmästynyt. Esimerkiksi minä puhuin tästä Sasseksin tilanteesta, ja jos joku ajattelee oman maansa tilannetta ja sanoo, että siellä on 34 kilometrin alue, jota hallinnoivat ihmiset, joita katsotaan olevan, joiden katsotaan olevan laittomia maahanmuuttajia. Eli meidän täytyy katsoa, millaisia seuraamuksia tällä on, riippumatta siitä, mitä näillä leireillä tapahtuu. Eli siellä ihmiset eivät saa edes omistaa matkapuhelimia ja että siellä ei voi käyttää internettiä. muistan nyt monia sektejä, joita on ollut esimerkiksi USAssa ja Chiilessä. Ei se nyt ihan ole verrattavissa, mutta kyseessä on aivopesua, eikä mitään muuta. Ja meidän täytyy tarkistaa, pitääkö tällainen lausunto paikkansa. Eli me tarkistamme tämän, ja jos tämä pitää paikkansa, se on todellakin dramaattinen skandaali. Ja on ikävä, että tällainen hyökkäys on tapahtunut, mutta tavalliset irakilaiset ovat paljon suuremman uhan alaisina kuin nämä ihmiset, jotka asuvat näillä leireillä. Ja tämä on nyt aivan suhteellista keskustelua. Kun Camp Ashrafin hyökkäyksestä puhuttiin, vaikkei Mushadimista pidäkään, niin silloin voi allekirjoittaa päätöslausaman, jossa pyydetään suojelua humanitaarisista syistä, mutta poliittisesti meillä ei ole mitään tekemistä näiden ihmisten kanssa, ja meidän täytyy tähän tosiaan tehdä tämä ero, jotta tämä on selvä kaikille. Ja minun mielestäni edustaja Kobler on tehnyt hiton hyvää työtä viimeisen kahden vuoden aikana. Ja toivottavasti myöskin tämä virke kirjataan pöytäkirjaan. Täällä on aika paljon ollut tekopyhyyttä mukana keskustelussa, ja keskustelu on aika epätasapainoinen – ja meidän täytyy vielä kerran selkeästi todeta tämä. Ja minä tuen Kobleria. Ja jos valiokunta tukee tätä, niin sekin voidaan kirjata, mutta minusta vaikuttaa, että minä edustan kuitenkin valiokunnan enemmistön kantaa. Ja voimme tukea edelleen Kobleria ja todeta sen ihan julkisesti. Kiitoksia. Sitten vielä Ana. Point of view, we'll have... Tuen täysin näkökantaasi ja meillä on mahdollisuus keskustella tästä laajennetussa puheenjohtajistossa. Et ollut täällä, kun eilen itse puhuin, mutta sanoin, että koska EU maksaa 12 miljoonaa veronmaksajien varoja, niin me pyytäisimme Lady Ashtoniltä tai hänen palveluyksiköiltään tulemaan valiokuntaamme ja auttamaan identifioimaan sellaisia henkilöitä, joita ei onnistuta siirtämään tai henkilöt, jotka ovat joutuneet häirinnän, pelottelun tai aivopesun tai vapaudenriiston kohteeksi. Näistähän me eilen kuulimme. Ja muuten nämä hyökkäykset eivät kohdistuneet ainoastaan Kobleriin, vaan myös Jana Hibaskovaan, joka on EU-edustuston johtaja. Olen Irak-valtuuskunnan jäsen, yksi harvoista – Sieltä löytyy henkilöitä, jotka tukevat Mujahedinia. Ja minua järkytti se tapa, jolla Kobler, hänen vaimonsa ja Hibaskovaa kohtaan henkilökohtaisesti hyökättiin hiljattaessa kokouksessa. Olen ryhmäni nimissä julkistanut tiedotteen ja protestoin tämän asian takia. Minun mielestäni tämä tuhoaa meidän vaikutusvaltamme Irakissa ja meidän kapasiteettimme toimia yhteistyössä irakilaisten kollegojen kanssa. Aikaisemmin he kävivät luonamme usein, mutta nyt he eivät nyt tule, koska mitä järkeä siinä on, koska siellä puhutaan ainoastaan tästä Mujahedin ryhmästä. Thank you. I would like to comment. Minäkin haluaisin vähän kommentoida. Kun pakolaisista puhutaan, ja heidän uudelleen sijoittamisesta pitäisi muistaa. että osa heistä on uudelleen sijoitettu hautausmaille, koska heihin on kohdistunut hyökkäyksiä Ashrafissa. Hyökkäyksiä ovat tehneet paitsi irakilaiset myöskin Iranin äh, valokumaskartti, joka on tullut alueelle Irakin hallituksen tuella. kun me puhumme pakolaista muhajadineina. Täytyy ajatella, että, että, että hyökkäyksien kohteeksi vammautunut, kuollut on ihmisiä, jotka ovat syntyneet Irakissa. He eivät ole entisiä muhajadineja ainoastaan. Tällaiset korjaukset haluaisin keskusteluun. Ja mitä herra Koblerin tulee? Kahta asiaa kysyn häneltä eilen. ensinnäkin kysyin näiden tapahtumien tutkinnasta. Toiseksi Iranin tapahtumiin puuttumisesta ja hänen yhteistyöstään Teheranin kanssa. Hän ei vastannut mitenkään. Siksi en äänestä hänen puolestaan. Danke. Thank you. Uh, I just wanted to clarify on behalf of my group uh, that... Haluaisin ryhmäni puolesta selkeyttää, että tuen Brokkia täysin. Ja haluan että tässä keskustellaan laajennetussa työvaliokunnassa tänä iltapäivänä. Ja haluaisin, että Koblerin tuoksi kirjoittaa kirja. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Mielestänikin, jos Ajatellaan, että nämä ihmiset saavat aikaisemmin tukea kommunisteilta. Esimerkiksi Inarinsahan on nyt puhuttu tästä tuen muutoksesta, jota täällä parlamentissakin on tapahtunut. Tämä hiukan hämmentää minua. Seuraavaksi Janakun mietintö. Marietta, onko sinulla jotain lisättävää vielä tähän? Puheenjohtaja, eilen lähetin äänestyslistan sellaisena kuin minä sitä ehdottaisin. Ja sieltä löytyy kaikki olennainen tieto kollegat tietävät myöskin, ovat tietoisia suullisista tarkistuksista, eli en odota tässä mitään vaikeuksia. Kiitoksia. Kompromistarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty.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 hyväksytty. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Eli tarkistus 47. Hänellä on kortti unohtunut. Äänestys alkaa. Mutta se ei ole vielä päättynyt. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kommerstarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan,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 vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 95, sen liittyy suullinen tarkistus puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 97 ja 98 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 102 ja 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneäänestys koko taideteoksesta. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 33 puolesta 11 vastaan, eli hyväksytty. Ja onnittelut Janakulle. sieltä puheenvuoro, olkaa hyvä. Ja, bitte sehr. What is he doing? Herra puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että tässä asiassa meidän ryhmällämme on vähemmistö mietintö, vähemmistökanta ja myöskin seuraavasta asiasta meillä on vähemmistön kanta. Herzlichen Dank, das sei Ihnen gestattet. Kiitoksia se teille suotakoon. Sitten Gomes vielä, olkaa hyvä. Haluaisin lyhyesti kiittää kaikkia kollegoita yhteistyöstä ja merkittävistä panoksista kompromissitarkistuksiin. Ja erityisesti kiittäisin avustajani Alexander. Gehara, joka työskenteli kovasti kanssani. So, wir kommen zum... No niin, kompromistarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisikymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta eli 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusikymmentäkolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 78 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan. Taisi olla hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Ei, kyllä se oli hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, 111 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 17 vastaan hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 113. Äänestys päättyy. Äänet menevät tasan eli hylätty. mustavihreät eivät vielä saaneet tahtoaan läpi. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Mustavihreät kokkeilevat vielä uudestaan. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Mit 23 zu 21. Angenommen. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suljen tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. 141. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Ai, niin, hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme sähköisesti. Ah, ah, Äänestys päättyy. Eli kehottaisin teitä nyt kunnolla nostamaan kädet pystyyn. Hmm. Hakekaa ehkä kahvia. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sataviisikymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromistarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Uudestaan 14 puolesta vastaan tyhjää Siis Anna, oliko nyt puolesta vastaan vai tyhjää? Siis sinä äänestit sekä puolesta että vastaan että tyhjää. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suljen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta äh, raukeakin, eli 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suljen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 ja 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehkä viidestä kahdeksaan voidaan äänestää kerralla, eli viidestä kahdeksaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestys koneellisesti. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Täsmälleen sama tulos kuin aikaisemman mietinnön osalta. 33 puolesta 11 vastaan, yksi tyhjä ääni, eli onnittelut Marietalle. Ei kun Analle, Analle siis, anteeksi. Seuraavaksi Lambsdorffin mietintö. Alexander, onko tähän jotain sanottavaa? Äh, Haluaisin kiittää sihteeristöä ja varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Se ei nyt tullut ihan selväksi, eli tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan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 niin mitä? Niin 44 oli myöskin suullinen tarkistus, joka on esitetty yhteisesti. Eli meidän täytyy tästä asiaa vielä vähän syventää. Eli niin tässä tosiaan lukee, että tässä on suullinen tarkistus. Eli aiekaan säästääkseni en nyt kaikkea lue tästä paperista. Eli tässä pätee aina se, mitä äänestyslistalle on kirjattu. Eli tähän liittyy tämä sullen tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Se ei nyt tullut selväksi. Uudestaan 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei kun hyväksytty se oli. No, tarkistetaan sitten. Te ette usko minua. I'm angry with that like you, but does it help me. Äänestys päättyy. 20 puolesta 19 minähän sanoin. TV12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi. Eli koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 74 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta, niin siis kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta siis vastaan puolesta Täytyy olla tarkkana. Puolesta. Siis toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 82 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 84 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sosiaaliset äänestävät kyllä. Niin. Mm. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 vielä kerran puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä koneellisesti. Tässä kohtaa liberaalilla on nyt ratkaiseva asema. Äänestys päättyy. Tähän varmaan liittyy pari kommunistienkin ääntä. Mikrofoni. Müssen wir nochmal abstimmen, weil wir das nicht überprüfen können. Wir stimmen also noch einmal ab. Äänestämme siis vielä kerran uudestaan. Tarkistus 88. Äänestys päättyy. Tässä näkee, millainen valta on yksittäisellä mepillä. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Se oli aika tasan taas, eli tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 91 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta. Ei kun se raukeakin. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Se on epäselvä. Uudestaan vielä siis 98 koneellisesti. Äänestys päättyy. 22 puolesta 22 vastaan, eli hylätty. Siis Paletskis. Teillä on ilmeisesti jotain ongelmia siellä äänestyksen kanssa, mutta... Sitten 99 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. sata puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Siis tässä oli EPP yksin, ei tässä kukaan muu näköjään äänestänyt. TV9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestivätkö sosialistit myös? Anna äänesti ei eli hylätty. Muut eivät osallistuneet äänestykseen. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. TV6 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No 15 tarkistetaan koneellisesti. Paletskis, äänestittekö ään vastaan ehkä? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 16 vastaan. Hyväksytty. EPP ja GUE ovat muodostaneet nyt sitten lyömättömän koalition. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 38 puolesta,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 sitten Valko-Venäjä ja suositusneuvostolle ja ulkosuhdehallinnolle. Toteaisin vielä, että aloitamme kohdasta Bangladeshin ulkoministerin kanssa. Ja vielä sihteeristölle toteaisin, että kun on tällainen tilanne, niin olisi hyvä, että täällä nyt olisi aika hyvin meppejä paikalla. Kun tällaisia henkilöitä tulee tänne ja sali on tyhjä, niin se nyt ei ole kovin miellyttävää. Eli sosialistien neuvonantajat voisit ehkä kuunnella nyt puheenjohtajaa, vai eikö sillä ole mitään merkitystä? <laughs> So, Herr Paletskis. No niin, Paletskis, olkaa hyvä. Herr Forsitsende. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Viimeisen 19 vuoden ajan Euroopan parlamentti on hyväksynyt 37 erityisesti valko liittyvää asiakirjaa ja 71 asiakirjaa, joissa valko tilannetta keskusteltiin muiden maiden yhteydessä. Mutta todellisesti ensimmäisen kerran keskustelemme Belarusista ja EU-suhteista liittymättä kielteisiä uutisia, joita maasta tulee usein, vaan pyrkien analysoimaan tilannetta ja tekemään käytännön poliittisia ehdotuksia. Toukokuun puolessa välissä oli neljä päivää Minskissä. Meillä oli neljä tapaamista hallituksen viranomaisten kanssa ja yksi tapaaminen kansalaisyhteiskunnan ja opposition edustajien kanssa ja asiantuntijoiden ja länsimaiden suunnittelijoiden kanssa. Palasin Vilnaan kokien, että tietyissä oloissa voisi olla mahdollisuuksia – aloittaa uudelleen poliittinen vuoropuhelu Minskin kanssa ja että tämä olisi hyvää EUlle ja valko Ja voisi luoda paremmat olot kansalaisjärjestöjen, opposition ja vapaan tiedotusvälineistön toiminnalle. Jotkut viranomaiset Brysselissä ja Vilnassa vahvistuvat tämän kannan. Kolme kuukauden kuluttua on tämä Itä-Länsi huippukokous ja tässä pyritään luomaan sellaista tunnelmaa, johon tulit keskeytys kaksi ja puoli vuotta sitten ja parin askeleen ottaminen eteenpäinkin voisi olla mahdollista vain, jos poliittiset vangit välittömästi vapautetaan ja heidän poliittinen maineensa palautetaan. valko poliittiset puolueetkin haluavat ää, poliittisen vuoropuhelun uudelleen aloittamista, kun tämä ehto on täytynyt. Minsk lähettää tällä hetkellä vähän merkkejä Brysseliin, että vaikka se on sitoutunut Euroasian unioniin, valko harkitsee jonkunlaista idän ja lännen välissä luovimispolitiikkaa. Ei ole mikään salaisuus, että jotkut eurooppalaiset ajattelevat, että valko on yksinkertaisesti jo menetetty EUn kannalta, että selkä voitaisiin kääntää maalle ja voitaisiin keskittyä muihin naapureihin – olen voimakkaasti eri mieltä tämän kannan kanssa. Emme tässä vaiheessa kääntäisi selkää ainoastaan viranomaiselle, vaan mikä on paljon tärkeämpää, kymmenelle miljoonalle valko useimmat heistä haluavat he läheisemmät suhteet EUn kanssa. Se fakta, että 2010 jälkeen suurin määrä Schengen-viisumeita tulee valko vahvistaa, että sen kansa on EU-suuntautunut. EU on ottanut etäisyyttä valko jonkunlaisella äh, hintaan perustuvalla viisumimuurilla. Viisumihinta on kohtuuttoman korkea 60 euroa ja, ja EUn konsulaatit toimivat näin. Ja rajalla kuorma-autojonot ovat 15 kilometriä enemmänkin. Minusta kaikki kertakaiset muurit pitäisi murtaa. Kaikki portit, ikkunat, ukset, akkunat auki ihmisten kontakteille. Muutaman läksy voisimme oppia pitkästä, pitkältä kylmän sodan ajalta. Jos me jos ajatellaan EUn eh, tiukkaa kylmän sodan politiikkaa Venäjä kohtaan, ja siinä oli monta motiivia. Jos se pyrki, jos se pyrkinyt eristämään ää, äh, idän, niin Gorbachevin ja hänen kumppaneittensa uudistuksella ei olisi ollut mitään sijaa. Kylmän sodan stereotypien tästä luopuminen oli mahdollista vain, koska ihmisillä oli sellaisia kontakteja rautaisirivun takaa länteen riippumattomat äh, mielipidekyselyt osoittavat, että Lukashenkon tuki on siinä 30 prosenttia. No 15 prosenttia kannattaa opposita. Heidän välissä on kuitenkin niin paljon epäluuloa. Mutta viime aikoina olemme nähneet rohkaisevia merkkejä siitä, että ne yhdistävät kantansa. Euroopan parlamentin valko delegaatiossa on vaikea työskennellä, kun ei ole toimivaa viestintäyhteyttä maan kansalaisiin. Ja tilannetta arvioidaan lähinnä tiedotusvälineiden raporttien pohjalta. Usein MEPit eivät saa viisumia ja pääse maahan. Olen myös kokenut tämän. Silti toivon, että seuraava ep vierailu Minskin tapahtuu heinäkuun puolessa välissä. Se olisi vasta toinen parlamentin delegaatio kymmenen vuoteen. Tämä keskustelu tämän delegaation asioista lisää tietoisuutta valko tilanteesta. Minun ää, äh, lyhyt luonnokseni on saanut vähän kritiikkiä ja pyrin ää, äh, lisäämään kohdituntavaa sisältöä tekstiini painottaa EU-politiikan ehdollistamista tämän enemmän enemmästä periaatteen hengessä. Suostusluonnoksessa mainitsen, että ihmisoikeustilanteen parantuminen, sitä 2012 voitiin havaita. Tämä perustuu ihmisoikeuskeskus Visnan äh, lukuihin, joka perustuu poliittisesti motivoituihin pidätyksiin, ei täysin heijasta maan tilannetta. Tekstiä tarvitsi lyhentää ja viime hetkellä, ja voimme nyt palata tähän kattavampaan versioon. Kollegat epäilemättä muuttavat tätä kohtaa. Ehkä olen väärässä, mutta olen yhdeksän vuotta työskennellyt valko delegaatiossa, käynyt keskusteluja kansalaisten, asiantuntijoiden ja poliitikkojen kanssa ja johtopäätökseni on, että maan tilanne muuttuu vasta sitten, tunnelma yhteiskunnassa muuttuu, mikä on mahdollista vain, jos on enemmän yhteyksiä EU-kansalaisten ja valkovenäläisten kesken. Tätä ajatella valko kansalaisia ja heidän hyvinvointia ja EU ei pitäisi tukea tätä sen itsensä päättämää valko ja hallituksen eristämispolitiikkaa. Ja meidän täytyy pohtia, kuinka tehokasta ää, tuloksellista EUn sanktiopolitiikkaa on, joka niin vaikutus sillä valko kanssa. Tällainen kriittinen osallistumispolitiikka tuottaa myönteisiä tuloksia ja uudistusohjelma, erityisesti sitten kun valko viranomaiset täyttävät lupauksensa, sen pitäisi vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisten käsitystä uudistusten tarpeesta. Olen kiitollinen kollegoille, kun sain palautetta luonnosta laiteessani ja olen eri valiokunnille kiitollinen ja myöskin valkovenäläisille asiantuntijoille ja eri pääkaupungissa sijaitsevilta valko asiantuntijoilta. Kiitos huomiosta ja odotan avointa keskustelua ja odotan, että saamme paljon nyansseja liittyen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 hän on juuri ollut Kiovassa. Hän tapasi siellä Ukrainan presidentin ja pääministerin, eli hän ei päässyt tämänpäiväiseen kokoukseen paikalle. Haluaisin kiittää herra Paletsikis ja siis Protasivicin nimissä sekä hänen mietinnöstään että tästä johdantopuheenvuorostaan. Tästä mietinnöstä löytyy paljonkin keskustelun aihetta, mutta sieltä löytyy myös kohtia, joita täytyy hyvin selkein sanoin täsmentää. Me emme yleisesti ottaen vastusta dialogia valko ja sen viranomaisten kanssa ja tulevaisu- siis tulevaisuudessa, mutta meidän täytyy tehdä selväksi se, että tiettyjen ehtojen täytyy täyttyä etukäteen. Kansalaisjärjestöt, jotka pitävät huolta ihmisoikeuksista, niiltä on tullut julkisuuteen hyvin negatiivisia arvioita ihmisoikeustilanteesta Valko-Venäjällä edistysaskeleet ihmisoikeusasioissa, ne eivät ole juurikaan käsin kosketeltavia. Sitten mitä kansalaisyhteiskuntaan tulee, sen täysin vapaa toiminta, sitä ei ole olemassa. On tärkeää myöskin puhua puolalaisesta vähemmistöstä valko -Venäjällä. Sillä ei ole ollut vapaan toiminnan mahdollisuutta ja tähän ongelmaan ei ole löydetty ratkaisua myöskin näitä vähemmistöjä vainotaan valko eri tavoin. Sitten jos palaan vielä poliittiseen ulottuvuuteen, vapaat vaalit, niitä valko ei ole onnistuttu järjestämään, eikä sellaisia ole lähitulevaisuudessa odotettavissa – Meidän suhteemme Venäjän ja Valko-Venäjän hallintoon sen täytyy perustua vapaisiin vaaleihin, sellaisiin, jossa myös oppositio voi olla vapaasti mukana ja jossa todellakin toimintaa valvotaan ulkopuolisin voimin. Esimerkiksi ääntenlaskentaa tulisi valvoa ulkopuolisin voimin. Tässä yhteydessä me emme voi jatkaa vuoropuhelua valko presidentin kanssa. Se ei ole kovinkaan uskottavaa dialogia. Tässä on kysymys periaatteesta, josta Euroopan parlamentissa on puhuttu usean otteeseen, mutta kuitenkaan mitään ratkaisua ei ongelmiin ole löydetty kansalaisyhteiskunnan toiminnan olosuhteet ja siihen liittyvät ongelmat, niitä ei ole tyydyttävällä tavalla ratkaistu valko on poliittisia vankeja. Siis puhun edelleen Protasivicin puolesta ja myöskin poliittisen ryhmäni puolesta. Ja Protasivic varjoesittelijänä on ähm, Palechkisin kanssa samaa mieltä. Me olemme siis yhdessä sitä mieltä, että kaikki dialogi täytyy ehdollistaa näiden perusperiaatteiden kunnioitukselle valko viranomaisten toimesta. Protasevich. Kiitos. Seuraavaksi Nate. Haluatteko puheenvuoron varjoesittelijän puolesta? Koska varjoesittelijä ei ole paikalla, ei minulla ole mitään sanottavaa. The floor is yours. Sitten Schultz. Schultz vihreästä, olkaa hyvä, vihreästä. Handball. Kiittäisin Padeckisia. Tämä on hyvin kattava ja laadukas mietintö ja haluaisin kiittää myöskin tästä hyvästä yhteistyöstä, koska tässä on tärkeitä kohtia, joita pitää vielä selventää. Esimerkiksi ihmisoikeustilanne on meidän mielestämme erilainen. Me emme katso, että tilanne olisi parantunut. Olemme Jasnan ja Helsingin komitean kanssa samaa mieltä. Siellä ollaan asiasta täysin samalla kannalla ja voidaan sanoa, että tilanne ei ole pahentunut – mutta edelleenkin siellä on pidätyksiä, poliittisia vankeja, kidutusta, toimittajia ja aktivisteja, ihmisoikeusaktivisteja edelleenkin sorretaan. Siellä on mielivaltaisia pidätyksiä. Andris Bialecki, joka on YK on työryhmässä todennut, millaiset olosuhteet maassa nyt on. Ja YK on erityisedustaja ei ole päässyt maahan ja sitten on myöskin erilaisia sitoumuksia, joita valko ei ole noudattanut. Poliittisten vankien vapauttaminen on äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja mitä tulee uuden aikaistamiseen ja vuoropuheluun, no siitä on turha kuvitella. No, tämä nyt on aika kyseenalaista, kun ajatellaan Venäjää, tällainen uuden aikaistamiskumppanuus. Ei nyt niin, että EU pitää uudistua, vaan näitä tarpeita on pikemminkin toisella puolella, mutta siellä taas ei ole valmiutta uudistumiseen. Emmekä me voi puhua uudistumisesta, jos toinen osapuoli ei ole siihen valmis. Sanktioista täytyy sanoa, että täytyy olla varovainen. Ei pidä luopua sanktioista liian aikaisin. Täytyy katsoa, miten, miksi tietyt sanktiot eivät ole tehonneet. Tässä on käytetty tiettyjä porsanreikiä ja kyse on oikeastaan siitä, että meidän täytyy tarkastella näiden sanktioiden tehokkuutta. Parlamenttien välisestä yhteistyöstä en nyt oikein tiedä, mitä tässä on tarkoitettu. Joulukuussa päätösasemassa todettiin ihan selvästi, että me emme tunnusta Minskin parlamenttia. Se ei ole mukana Euronestissa myöskään ja se on ainoa parlamentti, joka ei ole mukana Euronest-toiminnassa. Ja edellinen puhuja jo totesi, että se on ra- vapaat ja salaiset vaalit ovat tärkeä kriteeri, ja tällaisia valko ei ole tähän mennessä vielä ollut. No sitten on jotain rakentavia elementtejä tapahtunut, mutta meidän täytyy hyvin kriittisesti ja selkeästi todeta, millaisia puutteita maassa vielä on. Mr. Schulz. Uh, kiitoksia ja sitten Chanok EKRstä. Uh, Paljon kiitoksia kuuntelen Palatskista tarkkaan ja, ja kunnioitan hänen vilpittömyyttään suuresti. Hän haluaa tuolla keskusteluun uusia ideoita. Ikävä kyllä, täytyy sanoa, että olen seurannut valko yli vuosikymmenen. Ja yhdessä vaiheessa käytin ilmaisu Euroopan Kuuba ja se pääsi lehdistöön. Surullista kyllä paljon ei ole muuttunut. Kaikenlaista politiikkaa on kokeiltu. Menestys on vähän osallistuminen, osallistumisen lopettaminen, käden ojentaminen, ja sitten viileä suhtautuminen, mutta Lukashenka kanssa ei oikein mikään toimi. Hän on harhainen ja hankala kvasidiktaattori. Tässä on aita dilemma, kummalle kannalle on voimakkaita perusteluita, osallistuu tai ei. Tapasin herra Melkiewiczin äskettäin hän kannattaa Palskisin linjaa, tapasin jonkun oppositiosta Bratislavassa, joka sitten ihan toista linjaa. Lukashenkan oppositiokin on erimielinen lähestymistavasta. Jos ajatellaan tätä tasapainoa, niin ryhmäni kannattaa kuitenkin tätä osallistumattomuutta. Olemme erittäin pettyneitä edistyksen puutteen suhteen liittyen demokratiaan, perusihmisoikeuksiin. Me uskomme, että näiden kohdistettujen sanktioiden poistaminen olisi, liian, olisi ennenaikaista. Ne ovat aika heppaiset muutenkin. Niillä ei paljon taloudellisia vaikutuksia ole. Meidän täytyy saada enemmän enemmästä, jotta voimme edistää asioita EUn puolelta. Emme tunnista enää parlamenttia. Ja valitettavasti valko on kansalaisten kannaltaan surkea juttu, mutta toivotetaan, että asiat paranevat lähivuosina. Minulla ei ole mitään ongelmia osa, osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan, esimerkiksi parantaa valkovenäläisten opiskelijoiden tai asiantuntijoiden saapumista, niin aika vilpeästi meidän pitäisi hallitukseen suhtautua. Uh, Kiitoksia sitten Gaaler. Kiitoksia. Paljon on jo tullut sanotuksi, en nyt lähde toistamaan kaikkea. Haluaisin kiittää vain Paletskisiä tästä avoimuudesta ja mahdollisuudesta käydä keskustelua mietinnöstä. Hän on nämä aihealueet maininnut ihan oikein, eli mistä pitää puhua. Ja mielestäni myöskin tärkeää kohdassa 1a on puhuttu siitä, että pitää ehdottomasti vapauttaa poliittiset vangit. Ja myöskin alustuksessaan hän hiukan kritisoi sitä, että tämä ehdollisuus sitä pitää ehkä muokata vielä hiukan parempaan muotoon, kun parannamme näitä suhteita. Mikäli lisäpoliittisia uudistuksia toteutuu. Sitten ottaisin yhden asian esiin, jota erityisesti tuen. Se liittyy yhteyksiin kansalaisyhteiskuntaan. Meidän täytyy todellakin ponnistella sen suhteen, että näitä viisumimaksuja voidaan huomattavasti alentaa. Ei nyt, tämä ei edistä ihmisten välisiä yhteyksiä. Ja jos me mahdollistamme tämän sillä tavalla, että viisumikustannukset alenevat, niin siitä on hyötyä ihmisille eikä hallinnolle. Ja silloin ihmiset voivat miettiä omia vaikutelmiaan ja heillä on silloin mahdollisuus ylläpitää kontakteja, joita heillä on Euroopan unioniin. Eli mielestäni se on tärkeä kohta, jota meidän täytyy todellakin korostaa. Kiitos. Täällä. Kiitoksia. Seuraavaksi Buzek. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, ja również... Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Meillä voi tietenkin parlamentissa olla eriäviä mielipiteitä, mutta on tärkeää esittää ne vapaasti ja avoimesti. Tämä mietintö tuo paljonkin avoimuuden suhteen, kun puhutaan Valko-Venäjästä. valko kohdalla meillä on tasapainon uudelleen löytämisen ongelma, kun me puhumme suhteiden ylläpitämisestä viranomaisiin. Nämä suhteet ovat yhtäältä täysin välttämättömiä, mutta toisaalta ne, ne henkilöt, jotka vastustavat diktatu- diktatuuria valko he odottavat meiltä sitä, että me auttaisimme heitä. Eli tällainen tasapainon uudelleen löytäminen suhteissamme Länsi-Balkanilla ja muissa vastaavissa maissa tai esimerkiksi arabimaissa. Me emme tule laatimaan mietintöjämme ja lausuntojamme opposition sanelemaan tyyliin, mutta mutta koska keskustelukumppanimme on hyvin jäykkä, vahva diktatuuri, niin on ähm, parempi äh, jonkin verran myötäillä oppositiota. Tämä mietintö tämänhetkisessä muodossa ei täysin vastaisi sitä, mitä me valko osoittaisimme. Meidän täytyy äh, tukea kansalaisyhteiskuntaa ja samaan aikaan suhteemme valko viranomaisiin, sen tulee olla hyvin tiukka, jos tapahtuu teloituksia tai jos on poliittisia vankeja eikä edistysaskeleita oteta ja joskus jopa otetaan takapakkia, niin tällaisissa tilanteissa meidän täytyisi purkaa nämä yhteytemme, katkaista ne, mutta sitä ei kuitenkaan valko yhteiskunta katselisi kovin suopein silmin. Eli herra esittelijä, meillä voi olla parlamentissa eriäviä mielipiteitä. Minun mielestäni tämän mietinnön tulisi olla sitä tulisi muuttaa, jotta siitä heijastuisi paljon tiukemmin meidän tiukka kantamme valko viranomaisten suhtaan ja samaan aikaan painottaisimme sitä, että me haluamme ylläpitää suhteita, avoimia suhteita valko yhteiskunnan suuntaan ja että meidän sitoumuksemme valko yhteiskuntaan kohtaan on jatkuva. Eli jos herra esittelijä voisi hieman muuttaa tätä mietinnön kantaa tähän suuntaan, jotta se todellakin heijastelisi meidän kantaamme valko -Venäjään. Tässä ei ole kyse siitä, että me taipuisimme opposition tahtoon, mutta koska valko tilanne on niin dramaattinen, niin me olemme sen itsellemmekin velkaa, että me varmistamme sen, että meillä on myöskin opposition tuki takanamme. Pöttering. Kiitos. Ja sitten Pöterin. Ja vielen äh, dank, äh, schön nach... Kiitoksia. Kiitokset Musekille. Ja sitten haluaisin kiittää Palitskisia sydämellisesti tästä mietinnöstä tämä ei ole poliittinen, vaan myöskin moraalinen velvoite meidän puoleltamme. Meidän täytyy tukea valkovenäläisiä. Viittasin vielä yhteen asiaan. Jos tästä jo on puhuttu, niin pyydän ymmärrystä, mutta haluaisin vielä kerran korostaa sitä. Vilnassa, eli Liettuan pääkaupungissa, on European Humanities-yliopiston, ja siellä on nuoria valko opiskelemassa, ja kehottaisin, että meidän täytyy EUn puolelta ja Euroopan parlamentin puolelta pitää huolta näistä ihmisistä. Meidän pitää olla heihin yhteydessä ja meidän täytyy edelleen antaa heille rahoitustukea. Nämä ovat hienoja nuoria ja itse tapasin heidät, kun kävimme Vilnassa ja me emme halua heitä unohtaa. Ja hekin haluavat jonain päivänä vielä elää vapaasti ja demokraattisesti. Ja mielestäni se pitää ottaa esiin tässä mietinnössä. Ehkä Paletskis on tämän asian hoitanutkin. Kiitos. Äh. Kiitos. Ja sitten Sarjus Volski. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Joskus liian diplomaattinen puhe johtaa huonoon diplomatiaan. Joten sano selkeästi. En ole kiitollinen esittelijälle. Minua tämä mitintä luonnos kammattaa. Kuten herra Paletski on tässä antanut ymmärtää, parlamentti on puhunut 37 kertaa valko ilmastut kantaansa. Ensimmäistä kertaa mietintöluonnos poikkeaa niin pitkään ylläpidetystä linjasta. En puhu niistä osista, miten tämä joiden kanssa on samaa mieltä. Siinä on hyviä osia. Ja määrällisesti niitä, niitä on eniten, mutta puhun tästä osasta, jota pidän huonona. Tässä ei ainoastaan poiketa parlamentin ikiaikaista linjasta. Sillä on kaksi puutetta, ei syntiäkin. Ensinnäkin mainitsin jo tämän parlamentin linjasta poikkeamiseen, eli me olisi johdonmukaisia. Sitten se on ristiriidassa valko ja todellisuuden kanssa. Ensimmäistä kertaa parlamentin ää, esittelijä on Minskin hallituksen puolella ja sanoo, että ihmisoikeus- ja demokratiatilanteen suhteen tapahtunut parannuksia, mikä ei ole totta, ja ehdottaa valko sanktioiden poistamista. Sanktioiden, jotka yksimielisesti asetettiin. Siinä ei kyseenalaista ainoastaan parlamentin linjaa, vaan myöskin EU-linjaa sinänsä. Ja myöskin tämän peruslinja, eli sanktiot epädemokraattisesta linjasta ja sitten avoimuus kansalaisyhteiskuntaa kohtaan. Demokratia ja ihmisoikeustilanne ei ole muuttunut, ei ole mitään näyttää mistään muutoksesta. Minnekään tääkään pään. Sen jälkeen, kun demokratia sen opposition sorto alkoi sen vankilassa mukaan lukien tämän Alex Belatski, joka oli tämän talon saaropalkintoehdokas. Poliittisia vankeja on. jossa parlamentissa oli erimielisyyttä ja siksi tämä meidän punainen viimamme linja, tämä haluaa ylittää poliittiset vanget. Minskin parlamentti ei EU tunnusta, ja se on ainoa sellainen. Meillä on erilaisia varaumia kumppanuusmaiden parlamentin suhteen, mutta palata ei ole, sitä ei tunnusteta, siellä ei mukana, ja toissapäivänä olin Euroneesti Valko-Venäjän työryhmän puheenjohtaja. Ehdottomasti vallitseva kaita Euronestissa. jossa oli tämän talon jäseniä ja kumppanusmaiden parlamentaarikkoja. Tunnelma oli erittäin kriittinen suhteessa valko tilanteeseen. Ei ole mikään sattuma, että kuusi kansalais- yhteiskunnan ja opposition edustajaa on vankilassa. Ja ovat sitä mieltä, että tämä osa mietinnästä on skandaali. Te esittelijä viitatte periaatetta enemmän enemmästä, mutta te ehdotatte enempää vähemmästä. Ja vetoan niihin meppeihin, jotka tulevat uusista jäsenmaista, jotka vielä muistavat taistelussa demokratia vapaut, demokratian vapauden puolesta. Ja jotka odottivat on tukea. Muistatte, kuinka kovasti me tarvitsemme tällaista moraalista tukea ja me koimme, että meidät petettiin, kun emme tuota tukea saaneet. Kiitoksia. Seuraavaksi Preda. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Nu, nu am să insist foarte mult. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. En nyt halua puhua tästä pitkään. Tästä nyt on valtaosa tärkeästä asiasta jo sanottu, mutta minulla olisi yksi kysymys esittelijälle Paletskisille. Ja se liittyy siihen, mistä myöskin Sarjus Volski puhui. Mietinnössä sanotaan, että vuoden 2012 jälkeen ihmisoikeustilanne on parantunut, mutta pyytäisin nyt Paletskisia vähän kertomaan tästä tarkemmin. Tätä pitää nyt vähän selventää, koska minua todellakin ihmetyttää sellainen, että tällaista on kirjattu tähän mietintöön. Minua ei olisi ihmetyttänyt se, jos olisi puhuttu ihmisoikeustilanteen huonontumisesta. Mutta haluaisin nyt kovasti kuulla Paletskisilta, millä tavalla hän on hän tarkoittaa, eli että vuoden 2012 jälkeen ihmisoikeustilanne on parantunut, koska minä en todellakaan ymmärrä tätä. Kiitoksia, se on tosiaan hyvä kysymys. Ja sitten Landsberg, olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, minulla on muutamia huomioita tähän mietintöön. Yksi sen aihe, joka löytyy tästä poliittisen dialogin kohdasta, Siinä puhutaan siitä, että peruutettaisiin viisumikiellon peruminen silloin, kun on kysymys valko tärkeistä viranomaisista. Te tiedätte, mistä tässä on kysymys. Ja ajatus siitä, että ajateltaisiin mahdollisuutta purkaa tämä viisumikielto. Ja tämä on huono asia, koska mitään parannuksia, mitään muutoksia ei ole tapahtunut, rankaisemattomuus ei ole loppunut ja me sitten kuitenkin ehdottaisimme peruutusta ja jopa, että laajentaisimme yhteydenpitoa viranomaisiin sellaisinkin viranomaisiin, joita nyt rangaistaan viisumikielolla. Eli tässä on tiettyä ristiriitaa. Ja jälleen kerran periaate siitä, että ainoa keino vaikuttaa kehityksen pysähtymiseen olisi tämä. Me tarvitsisimme toisenlaista sanamuotoa, selkeämpää sanamuotoa kohdassa, jossa puhutaan vaaliuudistuksista, koska eihän valko järjestetä vaaleja. Meidän ei tulisi tällaista sanaa käyttää. olisi oikein kannustaa Valko-Venäjän viranomaisia ryhtyä vaalien järjestämiseen sen sijaan, että puhuttaisiin valinnasta. Ja samaa periaatetta tulisi soveltaa myöskin Venäjään. Mutta nythän me puhumme Valko-Venäjästä ja me voimme puhua sen tilanteesta. Eli jos tässä puhutaan vaalien uudistamisesta silloin, kun vaaleja ei edes ole, niin meidän tulisi puhua tässä suorasukaisesti. Sitten vähemmistöt, kansalliset vähemmistöt. Suositus antaa tasavertaiset olot. No tässähän on kysymys, vai onko tässä kysymys henkiin jäämisestä esimerkiksi liettualaisvähemmistöjen kohdalla valko raja-alueilla? Ei tässä ole kysymys tasa-arvoisista olosuhteista, vaan tässä on kysymys henkiin jäämisestä sinällään. Silloin kun on kysymys alueista, joihin uusia ydinvoimaleita jo, uusia ydinvoimaloita jo rakennetaan. Eli tämä aluehan tulee totaalisesti muuttumaan väestöltään ja taloudeltaan. No ehkä, ehkä tämä on tapa savustaa vähemmistö ulos. Sitten sitten valko pyydetään pitämään kiinni turvallisuusstandardeja näissä ydinvoimaloissa. Hyvin yleisellä tasolla tämä on muotoiltu, hyvin pehmeällä tavalla. Tässä puhutaan uusista ydinvoimaloista – jotka saavat materiaalia Vilnasta. Siis sehän on EUn jäsenvaltion pääkaupunki. Ei, ei tätä voida hyväksyä, eikä Euroopan unioni tulisi tällaista hyväksyä. Ei ole minkäänlaista kritiikkiä tämän asian suhteen. Kiitos. Kiitoksia. Meidän täytyy päättää tämä keskustelu. Neits vielä ihan lyhyesti ja sitten esittelijä. Well. No, delegaatiollani niin ei ole ollut mahdollisuutta keskustella tästä luonnoksesta yksityiskohtaisesti, mutta käydystä keskustelusta käy ilmi, että esittelijän kantaa eivät monet delegaatiot tai jäsenet jaa tässä valiokunnassa. Ja kun aikataulua tarkastelen, näen, että tarkistusten takarajan ensi viikolla, 5. kesäkuuta herää kysymys, eikö olisi parempi pidentää tuota jatkoa? Että esitelle voisi keskustella muiden delegaatioiden kanssa. On aina noloa, kyllä tahansa esitelle, kun hänen mietintönsä hylätään, kun muuten jäsenten enemmistöistä tue. Toisaalta kollegat. Ymmärrän täysin turhautumisen valko suhteen, Monet meistä kokevat, kokevat, että kaikenlaista on yritetty. Mikään ei toimi. Tämä saattaisi kannustaa meitä sanomaan, että miksei kokeilla jotain uutta. Mutta tämän tekeminen juuri ennen kesälomaa. Sen vuoksi pyydän, että takarajaa tarkistukselle siirretään ja että esittelijä lykkäisi äänestystä ei syyskuun täysistuntoon vähän myöhemmäksi, että meillä olisi enemmän konsensuksen perustuva lähestymistapa. Aihe on hyvin tärkeä. Olisi huono parlamentille, jos mietintöluonnos hylättäisiin. Ja kun kuuntelen näitä monia reaktioita, pelkään, että niin siinä kävisi. And, uh... Kiitoksia näistä ehdotuksista. Voimme tosiaan lykätä määräaikaa 12. kesäkuuhun asti, ja voimme ehkä suositella, että tarkistukset laaditaan englannin kielellä. Saadusvolski, ministeriön paikalla. Jos teillä on ihan yksi virke, niin ihan nopeasti. Postponing because it... Kannata lykkäämistä, koska lokakuuhun mennessä ei ole selkeä, että tullaanko valko ja kutsumaan huippukokoukseen. Missä... Äh- no niin. Ja sitten esittelijä Paletskis vielä ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Thank you very much, as I predict. Kiitos. Kuten ennustinkin, tämä on avointa, kiivasta keskustelua ja olen kiitollinen kaikille niille, jotka ovat mietinnöstä puhuneet. Kaksi edellistä parlamentin puhemiestäkin on paikalla ja ovat puhuneet aiheesta. Minä painottaisin jälleen kerran sitä, että että meillä on paljon päätöslauselmia ja asiakirjoja, jotka liittyvät valko ikäviin tapahtumiin. Ja nyt vihdoin viimein, ainakin minun yhdeksän vuoden meppikauteni aikana, me olemme keskustelleet valko tilanteesta. Eli tämä on suuri plussa Euroopan parlamentille. Tietyt tulkinnat. No ilmeisesti kaikilla kollegoilla ei ollut tarpeeksi aikaa lukea mietintöä huolella, koska täällä ilmaistiin tiettyjä ajatuksia, jotka eivät kyllä tämän mietinnön sisältöä heijastele. Ja mitä teidän kysymykseenne tulee, niin olen valmis toistamaan sen, miten tähän sanamuotoon päädyttiin, mutta voin kyllä selittää sen teille kahdenkeskisestikin. Minä myöskin olen sitä mieltä, että olisi hyvä asia saada asialle lykkäystä ja määräaikaa tarkistusten jättämiselle. Toisaalta olisi hyvä, jos meillä olisi parlamentin kanta ennen Vilnan huippukokousta. Jos olisi mahdollista hoitaa asia näin, niin se olisi hyvä asia. Tiedän, että aikaa on hyvin vähän. Haluaisin kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita ja aivan erityisesti varjoesittelijää, varjoesittelijä ja Hänen kanssaan me kävimme keskusteluja. Olemme keskustelleet ähm, tietyistä kannoista ja minun uskoakseni me kyllä voimme hedelmällisesti tätä asiaa työstää ja tehdä muutoksia ja tehdä tästä mietinnöstä sellaisen, että se heijastelee Euroopan parlamentin kantaa. Ei se helppoa ole, mutta kyllä me siinä onnistumme. Uh, Kiitoksia, Paleskis. Eli lykkäämme nyt tätä määräaikaa tarkistuksen jättämiselle 12. kesäkuuta puolen päivään. Ja sitten katsotaan, millainen aikataulu on sitten sen jälkeen. Nyt päätämme tämän keskustelun ja siirrymme seuraavaan kohtaan, eli keskustelu Bangladeshin ulkoministerin kanssa, ja pidämme muutaman minuutin tauon.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 No niin, pyytäisin teitä käymään paikoillenne. Ich darf Sie sehr herzlich zu... Eli nyt olemme esityslistan kohdassa 18. tärkeä keskustelu edessämme. Eli keskustelu Bangladeshin ulkoministerin Tipu Monin kanssa Bangladeshin viimeaikaisesta kehityksestä. Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Te olette maan ensimmäinen naispuolinen ulkoministeri. ja samalla te olette yksi pääsihteereistä Avami-liigassa. Ja tämä osoittaa, että teillä on vaikutusvaltaa siihen, mitä teidän maassanne tapahtuu. Myös ulkoministerin tehtävien lisäksi. Me osaamme arvostaa sitä, että te puolustatte naisten oikeuksia, terveydenhuoltopolitiikkaa ja yhteiskunnallista kehitystä. Ja varmasti voimme kanssanne keskustella myös siitä, millainen tilanne on tekstiiliteollisuudessa ja kysymykset, jotka liittyvät sosiaalisiin standardeihin, työoikeuksiin, oikeuskysymyksiin, kauppapolitiikkaan, kehitysmahdollisuuksiin ja Bangladesin edistämiseen ja yleisten suhteiden parantamiseen. Ja tietysti haluamme tietää myöskin, jos nyt meillä on oikeita tietoja, eli vuoden lopussa maassanne järjestetään vaalit – ja olen iloinen siitä, että meillä tänään on mahdollisuus keskustella näistä mielenkiintoisista asioista. Eli ministeri, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Excellency. Hänen kunnian arvoisa tänne herra Elmar Brock, parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, arvostettu valiokunnan jäsenet. Oikein hyvää huomenta. Ensiksi ilmaisisin suuren arvostukseni tälle mahdollisuudelle olla vuoropuhelussa valiokunta. kanssa. Osa teistä on ollut Bangladesissa ja monet muut teistä ovat muuten olleet alueemme asioiden kanssa tekemisessä. Euroopassa ja muuallakin lännessä Bangladesh ei laajemmin ole osana julkista keskustelua monien myönteiseen saavutustamme ansiosta. Suoraan sanoen, silloin harvoin kun Bangladesh median huomiota saa liittyä katastrofeihin tai samanlaisiin kielteisiin kehityksiin. Mutta on isompi, syvempi tarina kertona Bangladesista. Jotkut teistä saattavat tuntea joitakin faktoja tai analyysejä eh, liittyen akatemiaan ja yhteiskuntaan muutamia aspekteja ja muutamia tiedonpalaisia kertoisin teille, jotka ehkä teitä kiinnostavat 40-20 vuotta sitten, kun Bangladesh syntyi verisestä sodasta. Monet suhtautuivat epäileväisesti uuden kansakunnan kestävyydestä. Vähäiset resurssit merkitsevät sitä, että Bangladesh on joutunut kamppailemaan, mutta kansalaisten innovaatiokyvyn ja hu- ah, uutteruuden ansiosta me olemme osattamaan monet kehitysgurut vä- väärässä oleviksi. Me etenimme sekä ylös että sivulle päin. Keskimääräinen kasvuaste on ollut 6 prosenttia, kun maailma on mennyt kriisistä toiseen. Meistä pidetään osana tässä seurasta 11 maasta tai näistä pioneerimaista, mitä kasvupotentiaalien tulee. Sosiaalisektorilla on paljon saavutuksia. Me saavutimme osaan kehitystavoitteista ennen 6-7-vuotainen niiden aikaraja. En vasta tätä luvulla, mutta tämä näkyy esimerkiksi ko- koulukäyntiasteissa, keskeyttämisasteen laskemisesta lapsi kuolle, suunnan laskemisena ja varmasti avioliittojen vähemmisenä pari mainitakseni. Neljäs osa elää äärimmäisessä köyhyydessä. Me näemme, että naiset käyvät koulussa täysin ja naiset tytöt pärjäävät paremmin kuin pojat äh, alkeessa keskiasteella. Naisten äh, työvoiman aste sekä kaupungissa että maaseudulla että palvelu- ja tuotantosektoreille. Pari vuotta sitten monet maanallislaiset eivät voi ajatella tällaista sosiaalista tilannetta. Silmäpistävä Bangladesin tarina on, koska sosiaalinen edistyminen on niin merkittävää, vaikka taloudellinen kehitysasteemme on alhainen, monet tutkijat tunnustavat tämän. Me, me haluamme yhä kehitysapua. Suurin osa merkittävästä kehitystuloksista saadaan omien ideoiden pohjalta samalla liikkeellä oman väestä ja yhdistämällä omat resurssit ja innovoimalla omissa instituutioissa. Voisin havainnollistaa tätä esimerkiksi kriisinhallinnassa ja kriisivalmiudessa, joka selkeästi näkyy tässä kuussa, kun taistelimme merkittävää trooppista pörmörskyä vastaan ja kuolleisuus, vain 38 ihmistä kuoli. Ja tämän er, erinomaista kansassamme on, meillä on valtava väestö, nuori, kurinalainen työvoima, työhön sitoutunut. Ja meillä on 6,8 miljoonaa äh, ulkomaille muuttanutta työntekijää, ja sitten tämä näkyy myöskin ulkomaisena suorana investoinnina, joka kertoo sitä, miten uh, reippaasti ihmiset syöntäytymään työhön ja innovointiin. Alle viivasin näitä muutamia havaintoja ihan vain kuvittaakseni tarinaa. Tutkijalla on paljon enemmän kertovaa. Mikä yhdistää Bangladesin ja EUn? Bangladesin matkallaan on saanut arvostettavaa tukea ystäviltämme Euroopassa. Suhteemme juontavat vuoteen 1972 ja viime vuonna olemme, meillä oli pylväs 40 vuotta hyvää yhteistyötä EUn kanssa. Meidän suhteemme ovat yhä laajalaisemmat ja syvemmät. Bangladesh on EUn suurin yhteistyö, kehitysyhteistyökumppani. EU on myöskin suurin vientimaamme. Vuonna 2000 allekirjoitimme kattavan yhteistyösopimuksen liittyen kumppanuuteen ja kehitykseen, jossa oli kahdenvälisen yhteistyön yksityiskohdat kattaen inhimillisen sosiaalisen kehityksen, hyvän hallinnon ihmisoikeudet, kaupan kehityksen, ympäristö, kriisinhallinta, ruokaturvallisuus ja ravitsemus. Ja viimeisen 22. syyskuuta käydyn konsultoinnin jälkeen olemme valmiita aloittamaan myös poliittisen konsultoinnin kuulemiseen. Meidän osallistumme perustuu rauhan, vapauden, oikeusvaltion, suvaitsevuuden, ihmisoikeuksien periaatteille. Tämä mahdollistaa sen, että Bangladesh ja EU kykenevät työskentelemään yhdessä eu esimerkiksi Assamin suhteen liittyen kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja terrorismin vastaiseen toimintaan. Kuten mainitsin, EU ja jäsenvaltiot ovat Bangladesin suurin vientikohde. 36 prosenttia meidän globaalista viennistä menee Eurooppaan ja mainitsin että vienti alkoi vuosikymmeniä ja Bangladesin eh, vienti kattaa paidoista, kulkee paidoista aluksi, pakasteet, nahkatuotteet, eh, kevyet koneteollisuuden tuotteet, polkupyörät ja IT-softa. Tämä osoittaa, että meidän tuotantomme on muuttumassa ja kypsymässä. Tuotamme pääsevät tullita Eurooppaan EBA-järjestelmän kautta maataloustuotteet ovat ma- suurin osa vientiä. Neljä miljoonaa ihmistä työskentelee Virstoonessa tehtaassa. 20 miljoonaa ihmistä on vaateteollisuudesta riippuvaisia. Ja sen liittyvät teollisuuden pakkaus, värjäys ja muut vaatteisiin liittyvät äh, tuotteet, niin teollisuuden vaikutus ihmisten elämään on vielä laajempi. Viimeisenä siinä vuosikymmeninä, erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, vanhallesi vaateteollisuus on antanut isoimman panoksensa sosiaalisiin muutoksiin maassa. Se on auttanut vapauttamaan naiset, jotka ovat lähinnä erittäin köyhistä osista tästä äh, maaseudun osasta, jossa ei rahatalous ole edennyt. Monet taloudelliset te olette painottaneet sitä, että, että naisten aseman muuttuminen on näkyvä, He ovat, heidän itseluottamuksensa on kasvanut. He ovat tietoisempia oikeuksistaan ja heidän mahdollisuudestaan osallistua päätöksentekoon, hyvät naiset ja herrat. Jos ajatellaan tätä taulua, viime aikoina Bangladesin vaateteollisuus on joutunut Suomea kohteeksi Euroopassa äskettäisen tehdastulipalon vuoksi. Tämän tapahtuman jälkeen hallitus on lisännyt ponnisteluita tarttuakseen puutteisiin ja huolenaiheisiin Ensin Ensinnäkin ennen tätä viimeistä tragediaa me olemme jo toimineet. Me muodostimme hallituksen ensimmäisen komitean, ensimmäinen maan komitea, joka liittyy yhteen teollisuuden alaan, taataksemme, että, että työturvallisuus ja myöskin paloturvallisuus toteutuu tehtäessä. Olemme parantaneet työvoimalainsäädäntöä hallituksessa ennen kuin Savarin strategia tapahtui. Me tunnistamme sen, että teollisuuden kehittyminen nopeasti ja alihankinta ovat johtaneet sellaisten tehtäiden syntymisen, jotka eivät täytä ympäristöä ja muita turvallisuusvaatimuksia. Tämä tilanne täytyy korjata ja tässä Banalisen hallitus jakaa Euroopan unionin huolenaiheet, koska ihmiselämä on meille arvokasta. Savarin ja onnettomuuden jälkeen teemme joukon lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteita. 4. toukokuuta ILO auttoi tällaisen kolmen kanta äh, julkilausumaan syntymistä työnantajien, työntekijäjärjestöjen ja hallitusten, hallituksen kesken, jossa on tällainen aikataulutettu vientiteollisuuksien toimintaohjelma, jolla me kolme viikkoa työskennelleet tämän parissa, ja prosessissa pyritään ää, äh, rekrytoimaan yli 200 tehdastarkasta, ja olemme myöskin kohdelleet varoja useamman tarkastajan palkkaamiseksi ja työlainsäädäntö tulee parlamenttiin ensi viikolla. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa sen, että järjestäytymisvapauden työntekijälle ja myöskin työehtosopimusten tekemisen vapauden myös palkkamäärät säätelyn suhteen on muodostettu palkkaneuvosto. Ja tosi kuin aikaisemmin ää, alan työntekijäjärjestö toimii, teollisuusjärjestö toimii tiukasti. Se vaatii kaikkia järjestöjä lähettämään tarkastus, tarkastuttamaan tehtäiden suunnitelmat. Ja yli, yli tuhat työstäjä, jotka eivät tältä vaatimuksia tullaan poistamaan toiminnasta. Reformit maksamat itsenäinen työoikeuksien valvomislautakunta totesi, että tarvitaan kolme miljardia, jotta tehtävät täyttäisivät kaikki vaatimukset. Tämä vaikuttaa valtavalta summalta. Niin viiden vuoden yli ajateltuna tämä olisi noin 10 senttiä per ne noin seitsemän miljardia vaatekappaletta, jotka asiakkaalle viedään. Uskon, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan tämän vaatimattoman lisän tai vähän enemmänkin niille miljoonille naisille, jotka ompelevat heidän puolestaan etäisessä maassa. Pidämme siis myönteisenä isojen vähittäiskauppiaiden sitoutumiseen rakennusten paloturvallisuuskoodista. Jos kaikki kaikki tuotantoketjussa ja tuoteketjussa työskentelevät yhdessä kykenemme luomaan turvalliset työolot kaikille työntekijöille. EU on ja tarjonnut tukeaan ja pyydän Euroopan parlamenttia jatkamaan toimittaessa tukenamme tänä vaikeana aikana. Jos meillä olisi tämä keskustelu aikaisemmin, ehkä me olisimme saaneet paljon enemmän aikaa. Hyvät naiset ja herrat, on vielä toinen äskettäinen kysymys joka jossain vannallisessa näyttäytyy kielteisessä valossa osassa Euroopan lehdistä sotarikos oikeustuomioistuin. Tämä kansainvälinen sotatuomioistuin Bangladesissa on kansallinen tuomioistuin, jossa pyritään saattamaan oikeuden eteen yhden hirvittävimpien kansanmurhien toteuttamista, joka 72 toteutuu pyydän, että ystävästi käyttää huomiota tähän yksityiskohtaiseen taustaan, joka äskettäinen korkeimman oikeuden tuomio osoittaa tuomituista, joka osoittaa selkeästi, että ei ole mitään poliittista motiivia näiden tuomi- oikeudenkäyntien pitämiseksi, niin kuin osa kansainvälisestä on todennut. Syyttäjän kanta osoittaa, että yhdelläkään syytetyllä ei ole mitään, te- he eivät ole oikeudessa minkään tekosyyn vuoksi, vaan siksi, että ne ovat hir- suorittaneet vapaussodan aikana hirvittäviä rikoksia. Oikeudenkäynnillä on laajempi konteksti. 40 vuoden isänsä jälkeen oikeudet osoittavat, että rankaisemattomuuden politiikka, joka usein on leimannut Bangladesin politiikkaa, on loppunut. Olen puhunut tässä rankaisemattomuuden Äh, kauhuista. Miljoonat menettävät rakkaansa näiden rikosten vuoksi ja ovat odottaneet, että oikeutta, oikeus tapahtuisi ja jotain lohtua saataisiin. Ja tuomioistuin päätöksessä on osoittanut, että kukaan, joka tällaisia hirveitä rikoksia on toteuttanut, ei voi olla oikeuden käden ulottumattomissa. Ja tämä pitkäaikainen rankaisemattomuus ja totuuden kätkeminen on vanhat haavat ovat saattaneet mädäntyä ja monta kertaa Euroopassa alleviivannut, että oikeudenkäyntiprosessi on niin avoin kuin missään tahansa muualla. Voisiko kukaan Euroopassa kuvitella, että miltä Eurooppa, sodan Eurooppa olisi ilman sotarikossa oikeudenkäyntiä ja ihmiset oikeuksien rikkomuksen oikeudenkäynti. Roam around freely amongst the victims and their families. Voisivatko rikokset vapaasti liikkua uhrien ja perheiden joukossa tai saada virkoja? Trial process is fully transparent. Meidän oikeutemme on erittäin transparentti oik- ja meidän prosessioikeutemme on moitteetonta ja täyttää kansainväliset standardit. Tässä on huomioita huomiota kuoleman tuomion antaminen. Sellaiselle olemme selittäneet, että meidän lainsäädännössä on kuolemantuomio mahdollisuus, kuten monessa muussakin osassa asiaa. Tämä liittyy yhteiskunnan normiin ja normeihin ja oikeusjärjestykseen. Toivomme, että Euroopan parlamentti ää, arvostaa kansalaisten pyrkimystä oikeuden toteuttamiseksi ja vastuuvelvollisuuden aikaansaamiseksi. Parlamentti, Bangladesh on perustunut, voimme ajatella historia vuoteen 72 ja voimme ajatella ää, taaksepäin kiinteän jakautumiseen. Se on perustunut mahdollisiin periaatteisiin ja tämän sataoikeus toimistuman aikana kansakunta on nähnyt Jamaat islamin ää, ja sen oppilas, opiskelija siiven ennen näkemättömän väkivaltaa aallon, kun ne eivät hyväksy tuomiota tammikuun ensimmäisen toimien jälkeen tämä ryhmittymä ryhtyi väkivaltaisen hyökkäyksen ja julkisen omaisuuden tuhoamiseen kautta kansakunnan. He ovat hyökänneet voimaloihin, strategisiin laitoksiin, koteihin, temppeleihin ja, ja uskonnollisten vähemmistöjen uskonharjoittamispaikkoihin ja jopa myöskin poliisia kohtaan. Ja niiden lakot ovat luonut laajaa tuhoa ja ne ovat vakava uhka Bangladesin julkiselle järjestykselle ja oikeusjärjestelmälle, voisinpa sanoa sisäiselle turvallisuudellekin. Provokaatiosta huolimatta poliisi ja paramilitaariset joukot, joita käytetään lain ylläpitämiseksi, ovat mitä kärsivällisemmin suhtautuneet tähän. Niitä väkivaltainen toimi pyrkii sotarikosoikeudenkäynnin pohjan viemiseksi. Ja asiantuntija-analyysi osoittaa sitten niiden toiminta muistuttaa terrorismia. Miksi me olemme pyrineet äh, jamaatin ja islamin toiminnan hillimiseen, mutta äh, tammikuussa Hefazat äh, Islam on sitten nostanut päänsä ja sanonut, että se on islamin suojelu. Ja ne ovat järjestäytymättömissä uskontokoulussa mandraasoissa toimineet. Ja vappa, järjestäytymisvapauden pohjalta hallitus on saanut Hefasattia järjestämään rauhanomaisia kokouksia, mutta viides päivä niiden kokouksensa Dakassa me näimme, miten tämä ultraradikaalivoima toimii. Niillä on 13 vaatimusta, niillä on ollut tuhopolttoja, järjintä, väkivaltaa, julkiseen yksityiseen omaisuuden tuhoamista ja pyhä Korani ja muitakin uskonnollisia julkisia poltettua. Bangladeshin kaupallisessa keskustassa niiden kokous mutta täysin vakavaltaiseksi hallituksen täytyy siirtää ne alueelta tiukasti. Operaation tehtävänä oli siirtää hänet Dakan ulkopuolelle, sieltä he tulivatkin. Sen alueelta oli sosiaalisessa mediassa täysin perusteetonta propagandaa ja paljon spekulaatiota uhreista. Operaation seurauksena oli yhdeksän kuolematapausta, yksi poliisi mukaan lukien. Bangladesh on nousussa taloudellisesti ja sosiaalisesti menemme omituisesti ja yhtäkkiä, että sellaisia voimia, jotka haastavat valtakunnan ja kansakunnan koko eetoksen aikana, jolloin eurooppalaiset yrittäjät ja tehtävät alkavat oikein tunnustaa Bangladesin ja Euroopan bisnesdelegaatioiden vierailut ovat oikein osoittaneet tätä. Nämä tapahtumat ovat siis olleet mitä ei toivotumpia Helfasantin toimintoja voidaan tarkastella, ja niiden toiminta selkeästi pyrkii ää, tuhoamaan sitä sosiaalista edistymistä, jota täällä parlamentissa on niin monta kertaa kehuttu. Ne uhkaavat Valnesin maallista identiteettiä ja uskottavuutta, ja se on täysin perustuslain vastaista ja arvojemme vastaista. Ja kansalaisten toiveiden vastaista ja niiden periaatteen vastaista, miltä pohjalta Bangladesh 72 vapautettiin. Tämä on haastava aikaa Bangladesille. Me tarvitsemme kumppaneita, jotka tukevat yli 150 miljoonaa kansalaistamme. Ja lopuksi puhuisin seuraavista vaaleista. Tiedätte, että miten parlamentin poliittinen tilanne on muuttunut. Parlamenttiin äh, perustuslain 15 muutos on tehty ja hallitus ei ole koskaan kieltäytynyt vuoropuhelusta. Tässä kuussa useamman kerran pääministeri on julkisesti vedonnut äh, oppositioedustajien, jotta meillä olisi vuoropuhelua, ja joiden pohjalta voitaisiin pitää vapaat vaalit. Perustuslain puitteissa hän myös vetosi, äh, että oppositio jatkaisi keskustelua, äh, toimitaan parlamentissa. Me ponnistelemme, jotta voisimme harkita opposition vaatimuksia äh, pörssilainvoimassa. Pääministeri Sheikh Hasina ei ole asettanut mitään ehtoja meille vielä pitemmälle ja esittänyt alustavan luonnoksen sitä hallituksesta, joka tukisi hallitus, ää, äh, vaalien äänestämistä kolmen kuukauden vaalien valmisteluaikana Sheikh Hasina on ehdottanut, että tähän hallitukseen kuulisi merkittävien poliittavien puolueiden edustajia, jotta hallitus olisi aidosti puolueeton ja osallistaisi kaikki. Paljon hämminkin on ollut tämä virkamieshallitus säädöksen poistamista 15 perustuslakimuutoksesta. Tämä perustuu korkeimman oikeuksen päätökseen pitkän harkintojen jälkeen parlakunnan parlamentin vaalivaliokunnan keskustelujen jälkeen. Tällaisia päätöksiä ei voi muuttaa ja niitä täytyy noudattaa. Kansallisten vaalien järjestäminen on vaali lautakunnan tehtävä. Tämä ei ole ainoastaan ole ollut hallituksen vaaliohjelmassa. Tämä liittyy myöskin meidän vakaumukseen, että meidän täytyy vahvistaa vaaleja instituutioita, niin kuin kaikissa kypsissä instituutioissa viimeiden neljän vuoden aikana. Vahvistettu vaal- keskuslautakunta on osoittanut, että sen voima on kasvanut. Se on järjestänyt 565 vaalia eri paikallishallinnon tasoilla. Kertaakaan ei ole mitään kiistoja tai mitään väärinkäytöksiä näiden vaalien järjestämisessä, mukaan lukien joitakin parlamentin täydennysvaalit. Sen itsenäistä suojaa täysin sen toimintasäännöt. Täytyy myös alleviivata nykyvaalilautakunta luoti esimerkisellä menettelyllä, jossa presidenttimme oli vetovastuussa ja kaikki poliittiset puolueet antavat panoksensa. vaalilautakuntaan täysin kykeneväinen järjestämään vapaat, reilut, uskottavat vaalit väliaikaisen hallituksen tuella, johon kuuluu kansanvalitsemien edustajia. Olen varma, että te arvostatte sitä, että on aika, jotta Bangladesin demokraattiset käytäntöt ottaisivat seuraavan kriittisen järjestämällä kansalliset vaalit poliittis, osana poliittista prosessia, jonka kansanedustajat ovat organisoineet. Kansainvälinen yhteisö varmasti haluaa, että seuraavat vaalit perustuvat kaik- tavalla, joka on ei-väkivaltainen ja jossa kaikki ottaa mukaan. Haluamme osoittaa EUlle ja kansainväliselle yhteisölle, että Bangladesh on avoin kaikille toille, joka, jolla taattaisiin koko vaaliprosessin moitteettomuus. Osana tätä olemme keskustelussa EUn kanssa kansainvälisten riippumattomien vaalitarkkailijoiden kutsumiseksi vaaliprosessiin eh, seuraamiseksi ennen vaaleja, vaalien aikana ja toki niiden jälkeen. Lopuksi eh, nousevana taloutena nuorena demokratiana Bangladesh kokee haasteita ja sillä on rajoitteensa, mutta me alleviivaamme. Tämä on myötäsyntyistä kaikissa nuorissa demokratioissa. Demokratian historia kaikki osoittaa sen. Me olemme luottavaisia, että me saamme kaik. läh, pääsemme lähtöviivalle. Kaipaamme matkallamme tukea ja arvostusta ystäviltä ja kumppaneilta, mukaan lukien Euroopan parlamentilla osana laajempaa kuviota. Kiitoksia ystävästä huomiosta. We have now first the vice chair. Ja seuraavaksi varapuheenjohtaja Etelä-Asian valtuuskunnasta Montallo, olkaa hyvä. Kolme minuuttia, sopiiko? Honorable Minister. Kunnianarvoisa ministeri, teidän kunnianarvoisuutenne valiokunnan puheenjohtaja, kuten aivan oikein sanoitte, Bangladesh on ollut uutisissa valitettavasti vääristä syistä. Tilanne on hyvin hankala koska yhtäältä valtava tekstiiliteollisuus, joka on ehkä Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin. Se on yksi suurimmista vientituotteista Euroopan unioniin neljästä miljardista, joka viedään, 70 prosenttia ilmeisestikin menee Saksaan, jos en nyt aivan väärässä ole. Kuten voitte hyvin kuvitella, me olemme huolissamme, koska tavallaan me olemme rikoskumppaneita siinä, mitä viimeisimmässä kahdessa katastrofissa tapahtui. Siis ensinnäkin tämä tulipalo ja sitten rakennuksen romahtaminen. Me olemme rikostovereita sen takia, että tietenkin kaupallisesti, jos asiasta puhutaan, niin me, tietenkin jälleenmyyjät yrittävät saada parhaan mahdollisen hinnan. Ja täten marginaali, voittomarginaali pienenee. Mutta Valitettavasti meidän on todettava, että jos nyt ei oteta huomioon tätä tulipalokatastrofia, niin tapahtui toinenkin katastrofi. Ja kuten tekin sanoitte, kun teitä haastateltiin CNN televisiokanavalla, hallituksenne tekee kaikkensa, yrittääkseen korjata asioita, jotka olisi tullut korjata jo kauan aikaa sitten. Ja jos en ole aivan väärässä, niin tarkastajia ei ollut kovinkaan paljon. Ilmeisesti heitä oli kuusi, ehkä heitä oli enemmän. Mutta nyt on otettu askel oikeaan suuntaan, kun tarkastajien määrä on nostettu sataan. Sanoitte myöskin, puhuitte haastattelussa vähimmäispalkasta ja tämä on tärkeää ja tähän päätän puheenvuoroni. Se, että nostetaan vähimmäispalkkaa, se mahdollistaisi niille ihmisille, jotka ovat tehneet sijoituksia tuotantoteollisuuteen, he voisivat tehdä tärkeitä toimia työsuojelun suhteen. Ja haluaisin vielä kiittää teitä, mutta ajan puutteen takia keskityin puheenvuorossani vain yhteen aiheeseen. Thank you very much and Kiitos, Kiitoksia ja tervetuloa, ministeri. Tervetuloa tähän valiokuntaan. Pidän hyvänä sitä, kun viittasitte näihin saavutuksiin. Tämän aina hyvä fakta. Ja on hyvä, että te erikseen viittasitte näihin Bangladesin maallisiin periaatteisiin. Tämän on sitoumus, johon liittyvät myöskin vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Ja se on hyvä uutinen ja totta kai ehdottomasti tuemme sitä täällä. Kuitenkin, jos nyt ajatellaan maallisuutta, kun maaliset puolueet eivät täytä kansalaisten toiveita, niin ihmiset kääntyvät muualle. Itse olen ollut tarkkailijana Pakistanissa, ja siellä oli tämä Avami kansallispuolue, ja sehän on lähes häipynyt. Sillä on enää yksi paikka. Sehän on mukana niin sanotussa maallisessa koalitiossa, ja heidät äänestettiin nyt sitten pois. No, radikaalipuolueet eivät saaneet näitä paikkoja, mutta se osoittaa kuitenkin, että tietynlainen muutos on tapahtunut. Ja tässä mielessä, kun sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet suuren väestön osan osalta ovat mitä ne ovat. Ja tämänhetkinen hallitus ei nyt äänestäjän silmissä ole toiminut riittävän hyvin, niin sitten kansalaiset saattaa tulla radikaaleja. Ja näinhän on kaikkialla maailmassa. Eli kehottaisin nyt, että myöskin kun ajatellaan kysymyksiä, jotka liittyvät tekstiiliteollisuuteen, niin kaikki toimet, joihin ryhdytään – niiden pitää olla vedenkestäviä. Ei ole kyse mistään vapaaehtoisista sopimuksista, vaan niiden pitää pohjautua lakiin, ja lakeja on pantava täytäntöön. Kysyisin, ovatko ne ILO neljä työstandardia, ovatko ne osa lainsäädäntöänne, oletteko ILOn jäseniä ja tuetteko näitä neljää perustyöstandardia. Ja sitten kun ajatellaan myös myöskin AYn liikkeiden perustamisoikeutta, pannaanko se täytäntöön ja sitten myöskin minimipalkka pitäisi ottaa mukaan tähän kokonaispakettiin. Täällä me voimme painostaa yrityksiämme. Myöskin meillä on paljon vastuuta sen suhteen, ettei aina vain haeta alhaisinta hintaa, vaan meidän täytyy muistaa, että näin ei voida jatkaa ja aina etsiä kaikkein halvimpia tekstiilituotteita. Eli me teemme kyllä oman osamme, mutta tehkää te myöskin oma osanne kansalaisten hyväksi, jotka ovat työssä tällä alalla. Sitten de Kaiser. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Kiitokset siitä, että olette tulleet, tullut valiokuntaamme ja on totta, että me tarkastelemme maatanne kovin myötämielisesti ja huolella. Ja Bangladesh-päätöslauselma, josta äänestettiin viimeisimmässä Strasbourgin istunnossa, siitä käydyssä keskustelussa parlamentin jäsenet olivat tietoisia siitä, että vastuu tästä kauhistuttavasta tapahtumasta oli jaettua. Siis oli tietty vastuiden ketju, jos siis tietenkin Bangladesin viranomaisilla oli oma vastuunsa, mutta meillä kuluttajina ja Euroopalla on siellä yrityksiä, niin meilläkin oli asiasta vastuuta. Olen tarkastelutoimenpiteitä, joihin on ryhdytty. Ja minun täytyy sanoa, että meillä Euroopassa, Euroopassa heti alusta lähtien edistysaskeleet, työsuojelulainsäädäntö, niihin vaikutti onnettomuudet kaivoksissa ja tuolloin tajuttiin todellisella tavalla, että asioissa täytyy mennä eteenpäin ja täytyy toivota, että teidän maassa käy samalla tavalla. Haluaisin tietää, onko teillä lainsäädännössä jotakin, joka liittyy alihankintaketjuihin, koska näissä draamoissa oli valtavan pitkät alihankintaketjut ja täten ei päästy käsiksi asiasta todellisessa vastuussa olleisiin. Sitten yritykset jotka eivät allekirjoittaneet sopimusta, josta sovittiin toukokuussa, niin onko hallitus ryhtynyt johonkin toimenpiteisiin? Ja sitten kyseessä on loppujen lopuksi nuori maa, niin haluaisin tietää, missä jamassa teidän työsuojelulainsäädäntönne on. Te olette ammatiltanne lääkäri, eli tämä on varmaan teidän sydäntänne lähellä, eli minkälaisia edistysaskeleita tällä saralla on otettu. Ja sitten ihan pieni maininta sotarikoksista. No me tuemme teitä siinä, kun yritätte eh, rankaisemattomuudesta päästä eroon. Eh, en halusi keskittyä ainoastaan oppositioon, ehkä muilla kollegoilla on paremmat tiedot ja he voivat puhua tästä, mutta minun täytyy sanoa, että me vastustamme eh, kuoleman tuomiota Euroopassa lujasti. Frau Netz, Kiitos, Nates. Uh, Mr. President, colleagues. Puheenjohtaja, kollegat, ministeri, oman valtuuskuntani ja liberaaliryhmän nimissä toivotan teidät tervetulleeksi ja kiitän siitä, että piditte alustuksen täällä tänä aamuna. Minun ryhmäni oli mukana tässä yhteisessä päätöslausumassa, joka liittyy Bangladeshiin ja erityisesti traagisiin tapahtumiin tekstiiliteollisuudessa viime kuukausina ja olen täysin samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa. Tietysti vastuut on jaettu. Kyse ei ole pelkästään Bangladesin viranomaisten vastuusta, mutta myöskin kuluttajat ja valvontajärjestelmät eivät ole toimineet riittävän vakavasti. Pidän hyvänä näitä aloitteita, joista puhuitte, ja kehottaisin Bangladeshin viranomaisia ja hallitusta panemaan niitä täytäntöön, koska mielestäni on hyvin tärkeää, ensinnäkin kun ajatellaan Bangladeshin työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, valtaosa heistähän on naisia, Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja me seuraamme näitä ponnisteluita sympatialla ja valppaina. Sitten tuomioistuimista, joissa käsitellään rikoksia, jotka liittyvät sota-aikaisiin tapahtumiin, niin me emme suvaitse minkäänlaista rankaisemattomuutta – se on täysin selvää. Mutta kuten De Keiser sanoi, ja kuten me kaikki katsomme, niin voin vain sanoa, että me ehdottomasti vastustamme kuolemanrangaistusta kaikkialla maailmassa. Me olemme poistaneet Euroopasta kuolemantuomion. Pari vuosikymmentä sitten ja kehotamme, että kaikki maat maailmassa toimivat samalla tavalla. Thank you, dear president. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri, että olette täällä. Onnittelut saavutuksistanne. Ei ainoastaan liittyen tähän 6 prosentin talouskasvuun, vaan siihen, että olette vähentäneet lapsikuolleisuutta ja parantaneet naisten oloja. Saatte parantaneet tutkimusta. Minäkin olen lääkäri. Olen saanut koulutukseni Italiassa ja Yhdysvalloissa lähellä Johns Hopkins yliopistoon, jossa opiskelitte. Olin Pennsylvanian yliopistossa ja sitten professorina. Meillä on paljon yhteistä. Minunkin tyttäreni opiskelee Lontoossa. Ja voin taata teille, että, että te olette minulle esimerkki, jota seurata omassa elämässä. Thank you, Mr. Chairman. A very warm welcome. Kiitos ja lämmin tervetulias toivotus ministerille ja syvä osanottoni näiden äh, katastrofien uhrien puolesta. Yli miljoona bangladesilaista asuu Euroopan unionissa 150 000 asuu yksinomaan Iso-Britanniassa ja suurin osa Lontoon alueella, eli kansanyhteisön alueella teidän läsnäolonne on suuri ja minä vedin EPn valtuuskuntaa viimeisimmissä vaaleissanne ja ne vaalit sujuivat hyvin ja olen valmis tulemaan paikalle seuraavallakin kerralla. Te edustatte parasta osaa Bangladeshista ja sitä, miten naisten oikeuksia ja korkeakoulutusta kunnioitetaan. Pääministerinä, te ulkoministerinä, oppositiojohtaja ja myöskin erinomainen suurlähettiläs, joka istuu vieressänne. Kyseessä on korkealaatuisia, mm, asianmukaisella tavalla toimivia naisia, ja tätä, tämän sovisi leviämään muuallekin maailmaan. Muutama kysymys ulkopolitiikasta, koska sehän teidän piiriinne kuuluu ei niinkään kotimaan lainsäädäntö. Ensinnäkin Pakistanin vaalit ja se hankala dynamiikka, joka teillä on ollut Pakistanin ja Intian suuntaan viime vuosikymmeninä. Ilmeisesti tilanne on nyt paljon parempi, mutta pääministeri on sanonut, että hän haluaa rakentaa paremmat suhteet minkälaisena te näette roolinne Saarkissa tulevina vuosina, kun te olette ulkoministerinä? Ja voisitteko mainita Rahingia-kysymyksen. Se löytyi meidän päätöslauselmasta, siis Burman Rahingi-vähemmistö. Ja sitten viimeisenä haluaisin Minäkin sanoin, että rankaisemattomuudelle ei ole sijaa kansanmurhatapauksissa. Olen ollut vierailut teidän äh, kansallisen vapautuksen museossa ja olen tavannut jo, joitakin sankareita ja kauheimmat rikokset kohdistuivat naisiin, lapsiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin ja tätä ei voida antaa anteeksi eikä unohtaa. Eli tämä asia täytyy hoitaa loppuun ja elämässä täytyy päästä eteenpäin. Olen iloinen siitä, että hallituksenne on pitänyt tiukasta linjasta kiinni ja olen täysin luottavainen sen suhteen, että tulevat vaalinne ovat äh, oikeudenmukaiset ja toivon mukaan pääsen mukaan vaalitarkkailumatkalle seuraavallakin kerralla. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä puheenvuorostanne. Minister, you have the floor. Kiitoksia ministeri, teillä on puheenvuoro. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Olen aivan häkeltynyt tästä ystävyydestä ja tuesta, joita osoititte maalleni ja, ja kansalaisilleni ja hallitukselleni ja itselleni. Haluaisin kiittää teitä vilpittömästi. Vastaukseni kysymykseen siitä, olemmeko ilon täysjäsen ja olemmeko allekirjoittaneet peruskirjat kyllä. Meidän lakimme niist, ne on sisällytetty suurimmaksi osaksi meidän lakimme. Meidän työlainsäädännömme on vuodelta 2006. Ja Avami-liiga, minun puolueeni, oli tuolloin oppositiossa – ja me itse asiassa ehdotimme 54 tarkistusta, jotka kaikki hylättiin valtapuolueen toimesta. Ja me jopa kävelimme protestimielessä parlamentista ulos. Tuon jälkeen kaikki nämä tarkistukset on otettu meidän vaalijulistuksemme mukaan ja viimeisen kolmen vuoden aikana me olemme pyrkineet lähentymiseen kaikkien osapuolten välillä – Me olemme ehdottaneet sitä, että nämä tar- tähän vuoden 2006 työlainsäädäntöön tehtäisiin muutoksia. Sitä, se on jo hyväksytty kabinetin tuolesta puolesta ja se otetaan parlamentin seuraavan heinäkuussa, kesäkuussa aloit, käynnistyvän istunnon käsittelyyn ja toivon mukaan saadaan päätökseen kesäkuun loppuun mennessä. Me uskomme, siis me pidämme tiivisti yhteyksiä ILOhon ja me uskomme siihen, että me kyllä nämä porsanreijät saamme tukittua. Ymmärrämme täysin myös sen, että nämä ovat perusrakennuspalikoita työsuojelun kannalta ja kun puhutaan turvallisuudessa teollisuudessa yleensä. Sitten jos vastaan alihankintakysymykseen, Kyllä, me tulemme puuttumaan tähänkin asiaan. Me tiedämme, että, no jos nyt puhun ihan suoraan, ostajat, he puhuvat lainsäädännön nouttamisesta, mutta sitten kun he tulevat ostamaan tuotteita ja sitten he kuitenkin valitsevat sen halvimman. Joskus tietoisesti pitävät silmänsä kiinni tiettyjen alihankintojen suhteen. Hallitus, eikä tässä ainoastaan ole kysymys hallituksesta, vaan hallitus, ammattijärjestöt, teollisuus, kaikki osan, osalliset ILOn tuella ja myöskin EU-ystävien tuella me käsittelemme kaikkia näitä asioita, jotta jopa alihankkijoiden täytyisi ryhtyä noudattamaan lainsäädäntöä. Kaikkien tehtaiden tulisi täyttää vaatimukset. Tämä on valtaisa tehtävä, siihen menee aikaa ja se vaatii myöskin rahaa, mutta meidän on pakko tämä hoitaa ja me olemme täysin sitoutuneita asian hoitamiseen. Työsuojelulainsäädäntö. Meillä on työsuojelu politiikkaa. Se on jo melkein voimassa. Tässä on kyse, kyse viikoista, ei edes kuukausista. Ja kun työsuojelulaki on hyväksytty ja kun kaikki aloitteet on täytäntöön pantu, Ja kun kaikki aloitteet on täysin täytäntöön pantu, niin olen varma, että ihan käsin kosketeltavia muutoksia ö, tulee, ja ne ovat kaikkien nähtävissä vuoden sisään, sanoisin. Sitten kuolemanrangaistus. Siitäkin puhuttiin. Monet puhuivat tästä ja ymmärrämme täysin kantanne. Me olemme hyvin tietoisia EUn kannasta kuolemantuomioon ja kunnioitamme kantaanne, niin haluaisin kuitenkin sanoa, että ei ole minkäänlaista maailmanlaajuista konsensusta kuolemantuomion poistamisesta. Se on voimassa monissa maissa, jopa joissakin läntisissä maissa. Ja meidän mielestämme asiaan voidaan palata kun rikoslaitosta uudistetaan. Ja täytyy ottaa huomioon Bangladeshin sosioekonomiset olosuhteet ja siihen liittyvät säännökset. Kuolemanrangaistusta käytetään vain todella törkeissä rikoksissa, kauhistuttavissa rikoksissa, eli sitä ei käytetä kovin usein ja myös prosessi, siinä on paljonkin, siinä on paljon tarkistuksia ja se on hyvin raskas prosessi, kun sitä käytetään. Eli me haluaisimme teidän ymmärtämystänne tälle. Se on osa meidän oikeuslaitostamme. Ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni jakaakseni teidän kanssanne ilmiön, uuden ilmiön Bangladesissa, kun saatiin toinen tuomio kansainväliseltä rikostuomioistuimelta, jossa tuomioistuin antoi elinikäisen tuomion yhdelle, yhdelle sotarikolliselle silloin hyvin siis spontaanisti nuorisoliike, sadat tuhannet nuoret kerääntyivät kaupungin keskustaan. Shabak-liikkeeksi tätä kutsutaan. He kokoontuivat ja he olivat paikalla yli kaksi kuukautta. Ja toistamiseen he palaavat eivät he siellä 24 tuntia vuorokaudessa ole, mutta he aina palaavat äh, aukiolle ja osoittavat mieltään. He protestoivat, he esittivät kysymyksen siitä, miksi joku, joka tuomittiin 344 ihmisen tappamisesta. Miksi hänelle annettiin elinikäinen tuomio? Kuinka monta ihmistä täytyy tappaa, jotta saa kuoleman tuomion? Eli tämä nuorisoliike, koko maa, näyttäisi siltä, että suurin osa maasta tukee heitä ja heidän tuntemuksiaan. Eli pyytäisin teiltä ymmärrystä uhrien tunteille, tunteille, kun puhumme tästä vuoden 1971 tapahtumasta. 400 000 naista, joita kidutettiin ja raiskattiin vuonna 1971, kolme miljoonaa tapettiin. Se syvä haava, jota maa on kantanut viimeisen 42 vuoden aikana. Eli todellakin pyytäisin teitä tarkastelemaan asiaa tältä kannalta. Sitten kiitos äh, Charles tästä ulkopolitiikkaan liittyvästä, liittyvästä kysymyksestä ja suhteemme Intianiin ja Pakistaniin. Me olimme kovin iloisia juuri valitun Pakistanin Nawaz Sharifin reaktiosta ja elkeestä Intian suuntaan ja myös Intian vastaus, hyvin lämmin vastaus tähän elkeeseen. Ja meidän mielestämme tällä alueella meidän täytyy saada aikaan rauha, rauha ja turvallisuus ja kehitys. Meidän pääministerimme, kun hän toista kertaa astui virkaansa tammikuussa 2009, hän vetosi kaikkiin naapurimaihimme jotta ne tekisivät yhteistyötä. Ja hän sanoi, että meillä on yhteinen vihollinen köyhyys. Meidän täytyy kaikkien tehdä yhteistyötä, jotta tästä uhasta päästään eroon. Meidän täytyy kaikkien tehdä yhteistyötä, jotta me voimme tarjota paremman elämän kaikille kansalaisillemme, jotka ovat ansainneet paljon enemmän. Ja me olemme pyrkineet tähän. voin kertoa teille tietyllä ylpeydellä, että tämän vetoomuksen ja uupumattomien ponnistelujen ansiosta eh, Etelä-Aasiassa tänä päivänä meillä on ympäristö, joka edesauttaa yhteistyötä ja yhteistyön tekemistä, jotta tästä köyhyyden uhasta päästään eroon vallitsee yhteistyön ilmapiiri sen sijaan, että oltaisiin napit vastakkain kuten aikaisemmin. Toisin sanoen Bangladesh jatkossakin hoitaa oman tonttinsa alueella ja rakentaa rauhaa, ylläpitää rauhaa. Ja tekee työtä demokratian suuntaan, vahvistaa demokratiaa ja instituutioita – jotta ihmisten oikeudet kaikilla tasoilla äh, mahdollisuuksien mukaan äh, taataan. Sitten tämä Rihinga-kysymys. Se on valitettava asia. Rahingat tämä ongelma on pitkittynyt. Se on ollut olemassa jo kolme vuosikymmentä. Bangladesh vuoden 1971 tapahtumien takia, jolloin 10 miljoonaa kansalaista joutui pakalla, pakolaisiksi Intian eri osavaltioihin. Me olemme aina pyrkineet tekemään parhaamme näiden ihmisten eteen, rahingojen eteen, koska he pakenivat vainoa ja tulivat Myanmarista Bangladeshiin ja me olemme pyrkineet arvokkaaseen toimintaan heidän kohdallaan. Nyt meillä on 29 000 rekisteröityä pakolaista kahdella eri leirillä. UNHCR ja muiden ystäviemme avulla me olemme pitäneet näistä pakolaisista huolta. Mutta 3-500 000 rekisteröimätöntä rahingaa, joilla ei ole matkustusasiakirjoja. He ovat tulleet alueelle ja tämä on valtaisa taakka maalle, joka on tiheimmin asutettu maa maailmassa. Olemme tulleet pisteeseen, jossa me emme voi ottaa enää uusia pakolaisia. Fyysisesti me emme voi enää vastaanottaa uusia pakolaisia. Tästä syystä viime kesäkuussa me sanoimme tämän selväksi. Sanoimme, että me emme voi enää ottaa uusia pakolaisia. Kahdenvälisillä tasolla me olemme neuvotelleet Myanmarin kanssa, jotta rahingoja voitaisiin palauttaa. Me emme ole allekirjoittaneet pakolaispöytäkirjaa, mutta siitä huolimatta me olemme pitäneet kiinni kielosta emmekä ole lähettäneet pakolla ketään takaisin. Mutta me emme voi enää vastauttaa uusia. Tämä on tämänhetkinen kantamme. Tämä on suuri taakka. Tässä ei ole kysymys aina, ainoastaan taloudesta ja elinympäristöstä, järjestyksestä, yleistä järjestyksestä. Jotkut rahingat ovat kulkeneet Bangladeshin läpi moniin, monille työmarkkinoille. He ovat teeskennelleet olevansa Bangladeshin kansalaisia ja heillä on näin vaikutus myöskin työmarkkinoihimme. Ja monella tavalla myöskin he tahraavat meidän työläistemme mainetta, koska meidän työläisemme ovat kurinalaisia, äh, ahkeria, rehellisiä ihmisiä monien maiden silmissä. Eli tämä on meille suuri ongelma ja toivon mukaan kaikki auttavat meitä. Myanmar tämän ongelman ratkaimisessa. Tämä ongelma tulee Myanmarista ja ratkaisunkin täytyy löytyä sieltä ja heidän kansalaisoikeutensa täytyy tunnustaa sieltä ja kaikki muutkin heille tulisi löytää sellainen ympäristö Myanmarin sisällä, jotta nämä ihmiset voivat palata sinne ja tuntea olonsa turvalliseksi omassa kotimaassaan. Me työstämme tätä asiaa naapureidemme kanssa ja myöskin suoranaisesti Myanmarin kanssa, jotta ongelmaan löydettäisiin ratkaisu ja toivomme myös, että saamme tässäkin asiassa teidän ymmärtämystänne. Ja haluaisin todellakin lämpimästi kiittää teitä kaikkia siitä, että seisotte rinnallamme tällä suuren tragedian hetkellä. Me olemme täysin sitoutuneita tekemään kaiken mahdollisen, jotta tämä ei enää toistu. Mutta Bangladeshissa on varmaan vielä paljon ei-turvallisia rakennuksia, koska rankaisemattomuus on ollut maassa voimassa monen vuosikymmenen ajan. Ihmiset, jotka ovat syyllistyneet äh, kansanmurhin ja henkilö, joka tappoi kansakunnan isän, heitä ei ole rangaistu ja monet on palkittu. Ja jotkut varmaan ajattelivat, että ei rakennuslainsäädäntö tarvitse pitää kiinni, eli tämäkin on osoitus rankaisemattomuudesta ja siitä meidän on hankiuduttava eroon. Ja tällä matkalla toivomme, että me löydämme Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin jäsenet meidän rinnaltamme, kuten olette tähänkin mennessä olleet. Haluaisin todellakin paljon kiittää teitä. Kiitos. Thank you very much, minister. Kiitoksia ministeri näistä tiedoista ja keskusteluvalmiudestanne myös näiden traagisten tapahtumien osalta. Toivottavasti tällaiset tapahtumat voidaan välttää tulevaisuudessa. Se ei tietenkään ole pelkästään teidän maanne vastuu, vaan tähän tarvitaan EUta, koska yrityksemme, jotka haluavat toimittaa halpoja tuotteita Eurooppaan, ovat myöskin tästä vastuussa. Eli täytyy tehdä selväksi, että eurooppalaiset yritykset, jotka myyvät Euroopassa näitä tuotteita, joutuvat pitämään kiinni tietyistä säännöistä, joilla suojellaan työntekijöitä, ja jotka liittyvät sosiaali- ja työmarkkinoiden standardeihin, esimerkiksi ILOssa. Ja meidän pitää tarkemmin valvoa tätä tilannetta. Eli toivon mukaan yhdessä tilannetta voidaan parantaa, jotta työntekijät voivat pitää työnsä, mutta saavat paremmat työolosuhteet. Uskon, että meidän eurooppalaisten ei pidä nyt käyttää hyväksi tätä tilannetta. Emmekä voi syyttää teitä yksistään siitä, mitä on tapahtunut, vaan me pitää ratkoa nämä ongelmat yhdessä.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 Now we come to the real highlight. Sitten kolmen päivän kokouksen huppu kohta, eli Kukanin selonteko. President, eh, you... Kiitoksia puheenjohtaja, että hyvin muotoilitte tämän. Kollegat, 29. ja 30. huhtikuuta oli kuudes vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan kokous Euroopan parlamentin ja Montenegron välillä. Ja se pidettiin Podgorikassa Montenegron pääkaupungissa. Mukana oli kuusi jäsentä valtuuskunnassa. Kachin, Ibrisagic, De Angelis, Christogelos ja Lunacek. Me tapasimme poliittisia johtajia maassa, mukaan lukien pääministerin, presidentin ja kaksi varaministeriä. Ja valtuuskuntamme oli ensimmäinen korkean tason EUn valtuuskunta sen jälkeen, kun presidentin vaalit, jotka olivat kiistanalaiset, oli järjestetty. Mutta kun tulimme, presidentin vaalien tulokset vahvistettiin. Tällä aikalla oli oppositio boikotti, kolme kuudesta puolesta boikotoi parlamenttia. Vaalikysymykset olivat tärkein kysymys ja me keskustelimme kuuluisasta audionahoitusskandaalista ja puhuimme myöskin tästä boikotista. Ja sitten puhuttiin myöskin korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta. Ja tiedoksi muutama asia. Muutama kuukausi sitten audionauhoituksia äh, kongressista julkivuotosu, vuot, julki, vuosijulkisuuteen ja siellä käytettiin valtion rahoja ja sillä tuettiin puolueen tunnettuja tukijoita. Tämä loi epäluuloisuutta demokraattisia instituutioita ja sääntöjä vastaan maassa. Ja saman aikaan oli presidentinvaalit huhtikuussa, ja se vaikutti niihin huomattavasti. Presidentti vaalittiin hyvin tiuka, niukalla enemmistöllä, ja osa oppositiosta ei vieläkään ole tunnustanut vaalituloksia. Valtuuskunnan epävirallinen kanta on seuraavanlainen nahoitusskandaalia pitää nyt seurata poliittisesti ja oikeuslaitoksessa. Ja sitä sitten tarkastellaan Kööpenhaminan kriteereiden valossa. Presidentin vaalien tulokset ovat vahvistettu, eikä niitä enää käsitellä. Vaalijärjestelmän puutteet ovat vakavia ja niitä on edelleen vaaleista toiseen. Ja Montenegron pitää parantaa vaalijärjestelmää ennen seuraavia vaaleja. Opposition huolenaiheet ovat osittain oikeutettuja ja viranomaisten pitää puuttua niihin, vaikkakin se, että pitäisi järjestää uudet vaalit, on perustuslain vastaista. Ja parlamentin boikotointia ei missään tapauksessa voi tukea. Montenegron matka kohti EUta hidastuu, mikäli näihin ongelmiin ei kunnolla puututa. Ja jos instituutiota ei elvytetä. Tämä tuli selväksi Montenegron parlamentissa ja diplomaattisesti tässä puhuttiin myöskin hallituksen kanssa järjestetyissä kokouksissa. Parlamentin puhemies yrittää saada parlamentin mahdollisimman paljon mukaan siihen, että ratkaistaan ongelmat ja parannetaan tilannetta. Ja hän on hyvin vastaanottavainen opposition vaatimuksille, kunhan ne ovat perustuslain mukaisia. Ja osittain hallitus tunnustaa ongelmat, mutta lupaa kuitenkin hoitaa ne kunnolla. Yhteinen asiakirja ja suositukset hyväksyttiin kokouksen päätteeksi. Siinä on kohtia, jotka liittyvät presidentin vaaleihin. Eli yhteenvetona kansalaiset ovat huolissaan nau- ja vaaleihin liittyneistä epäsäännöllisyyksistä. Poliittinen tilanne ei kuitenkaan ole epävakaa ja vierailumme sai paljon huomiota mediassa ja valtuuskunnalla oli selkeä kanta, jota kaikki osapuolet ymmärsivät. Montenegrossa keskusteltiin monista muistakin aiheista, mutta otin nyt esille vain nämä tärkeimmät asiat. Ja lisäisin vielä, että tiistaina tällä viikolla varapääministeri Lukšić oli laajennetussa puheenjohtajistossa ja hän kertoi meille, että tällä viikolla, itse asiassa tänään, on ylimääräinen parlamentin kokous ja he haluaisivat esitellä siellä ratkaisun siihen, miten hoitaa opposition vaatimukset. Ja hän uskoo, että sopimukseen päästään ja tilanne ratkaistaan ja parlamentin boikotti päättyy. Eli puheenjohtaja, kiitoksia siinä kaikki. Very brief intervention. I have every Hyvin lyhyesti haluaisin vain sanoa, että luotan äh, Kukanin mietintöön. Hän on meidän valiokuntamme Balkanin asiantuntija ja hän tuntee tämän alueen paljon paremmin kuin kukaan muu meistä, eli esittelijänä minä en voi asettaa kyseenalaiseksi mitään, mitä hän sanoi. En ollut paikalla vaaleissa, luin vain niistä ja olen iloinen, että nyt tilanteeseen on löytymässä ratkaisuja. Tästä otetaan opiksi. Toisin sanoen puutetaan, korjataan vaalijärjestelmän puutteet. Tietenkään presidentillä ei ole kovinkaan paljon toimeenpanovaltuuksia. Eli tässä on kysymys enemmänkin symbolisesta eleestä, koska kyseessä on ähm, pääministerin perustuva parlamentaarinen järjestelmä, mutta äh, väärinkäytökset tulee tutkia ja kaikki korjaukset, tarvittavat korjaukset täytyy tehdä, mutta kokonaisuudessaan kaikki puolueet hyväksyvät poliittisesti tuloksen ja parlamentti pääsee toimimaan normaalisti ja oppositio lopettaa boikotointitoimet ulkoministeri Lutsikin äh, tapaamissa olin läsnä ja hän sanoi, että kaikki on palaamassa raiteilleen. Montenegro on pieni maa ja me tiedämme, että se on hyvin monimuotoinen, äh, vauras äh, yhteisö ja, ja nyt se on aikoa ainoa Länsi-Balkanin maa, joka neuvottelee EU-jäsenyydestä ja meidän täytyy antaa sille tuki ja toivon mukaan tämä asia on nyt järjestyksessä. Wurde die even answer to Mr. Tenno? Uh, Haluatko vastata Tanakille? Yeah, but sometimes he, uh, someone does not like a statement and might have a chance to answer to that. Kaikki eivät pidä lausunnoista ja haluavat vastata niihin niinkin käy välillä. Uh, Olen saanut tämän Tanakin lausunnon ja suhtaudun siihen myönteisesti. It took note. <laughs> Thank you very much. Kiitoksia, kokous päättyy. 12 o'clock, so in five. Eli viiden minuutin kuluttua sitten laajennettu puheenjohtajisto jatkaa.